przewodniczący! Panie i panowie, otwieram posiedzenie. Hyvät naiset ja herrat, avaan nyt istunnon. Ensimmäisenä asiana esityslistallamme on Eurooppa-neuvoston päätelmät 16. päivältä syyskuuta 2010. Nyt haluan toivottaa tervetulleeksi neuvoston, josta puheenjohtajan Herra Van Rompuyn tänne Euroopan parlamenttiin. Puheenvuoro on teidän, olkaa hyvä. Mr. President. Herra puhemies, hyvät kollegat. Eurooppa-neuvoston kokous 16. syyskuuta kutsuttiin kokoon lähinnä, jotta pystyttiin keskittymään EUn ulkosuhteisiin. Niin ikään käytiin lyhyt keskustelu lounalla taloushallinnon työryhmästä ja odottamaton keskustelu romanien tilanteesta. Jos sallitte, käsittelen näitä kaikkia vuoron perään. Ensinnäkin ulkoasioista. Kun astuin virkaan kahdeksan kuukautta sitten ja kävin eri pääkaupungeissa, panin merkille, missä määrin oli turhautuneisuutta Kööpenhaminan huippukokouksen jälkeen. Ajatus siitä, että Euroopan unioni oli jäänyt syrjään. Meidän taloustilanteemme ei näyttänyt kovin kaksiselta, kun muualla oli kasvua reippaasti. Tämän lisäksi huomasimme kasvavassa määrin miten nousevien talouksien vahvuus oli syntymässä myös poliittiseksi vallaksi G20, vaikkakin se syntyi Euroopan unionin aloitteesta, on sekin merkki tästä suuntautumisesta, kuten keskustelukin kansainvälisestä rahastosta, valuuttarahastosta. Tämä vaikuttaa meihin. Uusilla toimilla ei ole samoja näkökohtia kuin meillä. Lissabonin Sopimus edellyttää, että Euroopan neuvosto määrittelee unionin strategiset etunäkökohdat ja antaa strategista suuntaa muiden toimielinten työlle. Olen iloinen, että kaikki hallitus- ja valtioiden päämiehet tähän paneutuivat perinpohjaisesti ja keskittyvät ulkopolitiikkaan, niin haluavat enemmän omistajuutta myös Euroopan neuvostossa. He haluavat kantaa oman vastuunsa oma, omina jäseninään tässä elimessä. Mutta mistä me sitten keskustelimme? Minusta vaikuttaa nyt kiireelliseltä, että meidän täytyy nyt puuttua ensinnäkin strategisiin kumppanuuksiin. Me halusimme yhdistää yleiset tavoitteet tähän. Siksi me lyhyesti keskustelimme siitä, miten parhaiten käyttää Lissabonin sopimusta, kun meillä on uusi hallintokin käytössä. Me käytämme tätä tilaisuutta hyväksi myös kiittää parlamenttia sen tekemästä työstä ja sen antamasta suostumuksesta. Miten vaan harmistaa se, että se mitä Brysselistä tai pääkaupungeista käsin tehdään, että kaikki menee samaan suuntaan? Miten yhteensovitaan paremmin eri toimijat Brysselissä? Miten saattaa yhteen eri näkökohdat suhteissamme eri kumppaneiden kanssa esimerkiksi huippukokouksissa tai taloudessa, ilmastossa, arvoissa ja, tur- ja turvallisuudessa? Oikeastaan ensin täytyy tarttua toimeen, jotta tiedämme, miten tämä toteutuu kumppani kumppanilta asetetaan painopistealueelta nimenomaan kiireellisissä asioissa. Meidän tärkeimmät viestimme EU-ulkopuolisten maiden kohdalla pitäisi keskittyä nimenomaan neuvotteluihin ja siitä saatuihin hyötyihin. Olen, olen keskustellut muistakin asioista Euroopan neuvostossa. Ensinnäkin, että nyt on kyse vasta prosessin alusta. Toiseksi, meidän tärkein viestimme edellyttää tarkistamista Euroopan neuvostossa niin, että sitä voidaan sitten ulkoisen neuvostossa ja korkean edustajan varapuheenjohtajan toimi myös toteuttaa, kun valmistaudumme myös G20-kokouksia Euroopan neuvostossa. Kolmanneksi, kumppaneiden kanssa tarvitaan vastavuoroisuutta. Se on avainasemassa. Voitaisiin puhua myös siitä, että yksilöidään yhteneväiset etunäkökohdat näin ei taida vielä tilanne olla, se on vaikutelmamme. Me kaikki haluamme tuloksia aikaan. Meidän täytyy nyt muuttaa tavoitteet konkreettiseksi tuloksiksi. Meillä on strategisia kumppaneita, hyvät kollegat, mutta me tarvitsemme enemmän strategiaa. Olemme kehitelleet ajatuksia siitä, miten miettiä asemaamme suhteessa Kiinaan. Meidän täytyy vielä tätä viedä eteenpäin. Ja kiitos Euroopan neuvoston keskustelujen, kun komission puheenjohtaja ja minä tapaamme Kiinan pääministerin niin Brysselissä kahden viikon päästä, niin emme puhu pelkästään Brysselin puolesta, vaan voimme puhua yhtä lailla myös 27 valtion puolesta. Me käsittelemme muitakin tulevia kokouksia. G20-huippukokouksessa Soulissa ja EU-USA-huippukokous marraskuussa molemmat. Ne ovat keskeisiä myös ajatellen maailman taloudellisia näkymiäkin. Valmistelemme näitä kokouksia myös Euroopan neuvostossa 28.9. lokakuuta. Ja me puheenjohtovaltio Ranska on esittänyt näkemyksiä G20 varten myös. Me annamme täyden tuen, tukemme myös tälle dynamiikalle niin, että se on prosessi eikä pelkästään yksittäinen, yksittäinen tapahtuma. lähi sitten menestys on strategisessa asemassa myös meidän kannaltamme. Me hyväksyimme erityisen julkilausuman aiheesta yhteisen kantamme mukaisesti joulukuulta 2009. Me olemme mukana prosessissa kvartetin myötä naapuruutemme Länsi-Balkanilla edellyttää eurooppalaisia mahdollisuuksia. Ja itäinen ulottuvuus on tärkeällä siellä. Me aloitamme vakaudesta ensin omalla mantereellamme. Jos haluaa olla maailman mittaluokan toimija, täytyy olla ensin alueellinen toimija. Tästä eteenpäin me keskustelemme ulkopolitiikasta Euroopan neuvostossa nimenomaan tässä hengessä. Me voimme olla uskottavia vahvoja vain, jos olemme yhtenä rintamana. Me osoitimme yhtenäisyytemme kannoissamme 27 kesken, kun puhuimme Irania koskevista lisäpakotteista, mikä on tärkeää myös YK on päätöslausuman liittyen vuoropuheluun Servian ja Kosovon kesken. Tämäkin on erittäin, äärimmäisen tärkeää Länsi-Balkanin kannalta. Paitsi että keskustelemme strategiasta ja yleisestä lähestymistavastamme, me keskitymme kahteen muuhunkin aiheeseen, Etelä-Koreaan ja Pakistaniin. Osoitimme välittömästi, että Euroopan unioni voi saada aika tuloksia tärkeissä strategisissa kysymyksissä. Vapakauppasopimus Etelä-Korean kanssa on erittäin tärkeä ulkosuhteisiin liittyvä aihe. Se liittyy elintärkeisiin suhteisiimme kahdeksanneksi suurimman kauppakumppanin kanssa ja ylipäätään koko Aasian talouden kanssa. Se on ollut lähellä loppuun saattamista kolmen vuoden ajan. Nyt se saatettiin päätökseen. Me säästämme 1,6 miljardia euroa kuluina. Meidän viejämme kannalta se on hyvä uutinen viennillemme, eli työpaikoille ja kasvulle hyvä uutinen. Pakistanista voin sanoa, että me haluamme mahdollisimman paljon tukea tuolle maalle, kun se niin paljon kärsii näistä tulvista. Enemmän kauppaa, enemmän tukea. Haluamme, että Pakistan nyt pääsee jaloilleen ja kehittyy taloudellisesti. Me myös edistämme markkinoille pääsyä niin, että päästään sopimus, sopimuksen myös tärkeästä julkilausumisesta. Toiseksi työryhmästä. Lounaan aikana Eurooppa-neuvostossa keskusteltiin taloudesta. Se, että saadaan poliittista pontta. Ensimmäisen vuoripuoliskon aikana neuvosto joutuu olemaan mukana näissä tärkeissä taloudellisissa kysymyksissä. Nyt taloudet ovat paremmassa jamassa, mutta työ ei ole vielä ohi. Lounan aikana kerron kollegoille edistyksestä taloushallinnon työryhmässä. Eilenkin kerroin siitä täällä parlamentissa. Hallitusten ja valtioiden päämiehet haluavat jatkaa työ, tätä työtä ja pitää yllä tätä pontta. Meillä on laaja yksi, yhteisymmärrys monista tärkeistä kysymyksistä, muun muassa makrotaloudellisista valvontapuitteista, se, että voidaan oikaista epätasa-arvo, epätasapainoa ja puhkaista kuplia. Me haluamme vahvistaa myös budjettipuitteita kansallisesti ja lyödä lukkoon käsitys yhteisestä budjettipolitiikasta ja puhua myös niin kutsutusta eurooppalaisesta kaudesta. Pakotteistakin puhuttiin, vaikkakin siinä tarvitaan lisää työtä. Kuten yksityiskohtaisesti kerroin, seitsemän valiokunnan puheenjohtajan ja ryhmän puheenjohtajien kesken eilen, tämä vahvistaa nimenomaan taloudellista puolta meidän emussamme. Vaikkakin jotkut ovat väittäneet, että työ on kovin hidasta tässä ollut, niin itse asiassa me olemme kuitenkin pystyneet käsittelemään paljon eri aiheita. Me haluamme jatkaa neuvotteluja myös kasvattala vakauspaketin osalta, sopimuksen osalta olemme päässeet eteenpäin nopeasti, vaikka asiat ovat monimutkaisia. Minä esitän luonnoksen tästä työryhmän raportista myöhemmin ja me päätämme lokakuun puolessa keskustelun niin, että Euroopan neuvosto voi opassa kokouksessa 28.9. lokakuuta saada tämän päätöksen. Komission tarkoituksen esittää lainsäädäntöesityksiä syyskuun loppuun mennessä koska sillä on aloiteoikeus. Esitykset totta kai toimitetaan myös parlamentille tarkastelua varten ja hyväksymistä varten lainsäädäntöprosessissa. Nämä esitykset varmasti komission osalta vaikuttavat siihen, että me pidämme yllä tätä pontta. Kevään aikana voitimme eurotaistelun ja ensi kuuka- seuraavana kuukausina varmasti ymmärrä, mitä olemme oppineet kriisistä. Ja kolmanneksi, romani aihe. Lounan aikana me keskustelimme tästä joka kiinnostaa teitäkin paljon. Siellä oli yhteisymmärrys monista seikoista. Tätä ei tulkittu neuvoston muodolliseksi päätelmäksi kuitenkaan ensinnäkin. Jäsenvaltiolla on oikeus ja velvollisuus ryhtyä toimiin oikeusjärjestyksen ylläpitämiseksi maaperällään toiseksi komissiolla on oikeus ja velvollisuuskin varmistaa se, että noudatetaan union lainsäädäntöä jäsenvaltioissakin ja sillä on oikeus ja velvollisuus tehdä tutkintaa. Kolmanneksi, me kirjasimme myös julkilausuman, jonka komission puheenjohtaja antoi neuvoston kokouksen alla. Neljänneksi, meidän täytyy kunnioittaa sääntöä jäsenvaltioiden komission suhteissa. Ja viidenneksi, Tulevissa neuvoston kokouksissa me keskustelemme aiheesta, miten integroidaan romaneet. Me haluamme kieltää kaiken syrjinnän kansallisuuden tai etnisyyden perusteella. Se on tärkeä perusta Euroopan unionissa. Meidän täytyy kunnioittaa ihmisarvoa. Se on yksi keskeisimmistä arvoistamme. Hyvät kollegat, herra puhemies, Euroopan neuvoston kokoukset eivät saa olla pelkästään huippukokouksia, vaan säännöllisiä, jopa rutiininomaisia tapaamisia yhden elimen kohdalla. Haluaisinkin tähdentää sitä, että kun olemme nyt parlamentissa käymässä keskustelua yhteisömenetelmästä, niin Euroopan neuvosto on myös toimielin unionissa. Kuten G8 tai G20, se on myös huippukokous. Se on tärkeä osa unionia ja se tuo poliittiselta, korkealta poliittiselta tasolta jäsenvaltiosta myös panoksia keskusteluun ja se luo omistajuutta ja osallistumista unioniin ja vahvistaa sitoutumista menestykseen. Kyse ei ole pelkästään hallituksen tai valtion päämiehistä, vaan mukana myös komission puheenjohtaja ja myös ulkoasian korkea edustaja. Siellä on usein myös keskuspankin äh, pääjohtaja paikallaan. Lissabonin sopimuksen jälkeen siellä on myös henkilö, joka joutuu tekemään työtä sekä eurooppa neuvoston sisällä että läheisessä yhteistyössä muiden toimielinten kanssa, että saadaan aikaan yhteisymmärrys meidän etujen mukaisesti. Tästä syystä minä käytän aikaa ja voimaa siihen, että olen jatkuvasti yhteydessä muiden toimielinten johtoon, ei pelkästään komission puheenjohtajaan tai puheenjohtajavaltioihin, keskuspankin euroryhmään ja totta kai teihin, herra puhemies, yhdessä poliittisten ryhmien johtajien ja valiokuntien puheenjohtajien kanssa. Paljon pidemmälle ollaan menty kuin mitä edellyttää sopimus. Todellakin me teemme työtä Euroopan edun mukaisesti. Kaikkien toimintojen tekevät ponnistelut viime kuukausina ovat nyt tuottamassa tuloksia. Taloutemme ovat elpymässä odottamattomalla vauhdilla Luottamus on hitaasti, mutta varmasti palaamassa. Kiitän Euroopan parlamenttia sen tekemästä yhteistyöstä ja siihen, että on luotettu myös tähän valvontaan. Moni jäsenvaltio on mukana nyt uudistamassa talouttaan. Kiitos niille hallituksille, jotka ovat ryhtyneet urheisiin toimiin hyvin vaikeissa poliittisissa oloissa. Useimmissa jäsenvaltioissamme kriisi ei vielä ole ohi ei varsinkaan työmarkkinoilla, vaikkakin parannusta on nähty. Nyt olemme paremmassa kunnossa kuin ennen. Paljon työsarkaa kuitenkin vielä on jäljellä, hyvät kollegat. Me onnistumme siinä, kiitos. Uh, thank you, Mr. President, for your... Kiitoksia tästä teidän puheenvuorostanne ja kertomuksesta Euroopan neuvoston kokouksesta. Nyt komission nimissä puhuu komission varapuheenjohtaja Maros Sefcovic. Olkaa hyvä. Thank you very much, Mr. Kiitoksia paljon, puhemies, Euroopan parlamentin arvoiset jäsenet, hyvät kollegat. Parlamentti on aina ollut selvillä siitä, että Lissabonin sopimuksen yksi tärkeimmistä tavoitteista on nostaa Euroopan unionin näkyvyyttä kansainvälisellä näyttämällä. Komissio on tehnyt tässä parhaansa. EUn äänen painoto halutaan saada kuulumaan. Tämä on hyväksi myöskin maailmalle. Tämä mahdollistaa sen, että voimme pitää kiinni arvoistamme ja omalta osaltamme voimme vaikuttaa maailmanlaisiin pyrkimyksiin yhteisten haasteiden hoitamisessa, olipa sitten kyse ilmastonmuutoksesta, turvallisuudesta, luonnonvarojen puuttumisesta tai talouskriisin hoidosta. Meillä on tilaisuuksia, mahdollisuuksia ja myöskin velvollisuuksia. Lissabonin sopimus on antanut meidän mahdollisuuden tarttua näihin haasteisiin ja saavuttaa tuloksia. Kuten kaikki tiedämme, työ on vielä kesken. Kotona meidän täytyy oppia ensinnäkin käyttämään Lissabonin rakenteita parhaimmalla tavalla. Kumppaneiden kanssa meidän täytyy osoittaa, että EU on vakuuttava vastakumppani keskusteluissa. Tämä ei onnistu yhdessä yössä. Euroopan neuvoston kokous oli aimo askel eteenpäin tässä työssä. Nyt on kulunut jo yhdeksän kuukautta Lissabonin voimaan astumisesta. Tällä välin on otettu tärkeitä askeleita eteenpäin. Baroniter Ashton on nyt Euroopan ääni kansainvälisillä näyttämöillä. Parlamentin tuolla uskoakseni meillä on pian Euroopan ulkosuhdehallinto, joka pystyy toimimaan instituutiot ovat pikkuhiljaa ottaneet uusia rooleja, uusia tehtäviä, esimerkiksi vaihtuva puheenjohtajuus ja tässä tehdyt muutokset. Sekä sisältöä että toimia on muutettu. Nyt on tunnustettu, että EUn täytyy tehdä johdonmukaisempaa, tehokkaampaa työtä strategisen kumppanien kanssa. Nyt erityisesti viittaan Kiinaan. On erittäin tärkeää, tai oli tärkeää, että neuvosto pohti myöskin yhteisen lähestymistavan aikaansaamista säännönmukaisin väliajoin. Meillä on jotakin ongelmia vielä edessämme, esimerkiksi prioriteettien puuttaminen. Kumppanille täytyy tehdä selväksi, että emme voi helposti saada aikaan sopua kaikista asioista. EUn ja jäsenvaltioiden ei pidä millään tavalla vesittää meidän yhteistä viestiämme. Meidän täytyy päästä sellaiseen tilanteeseen, että puheenjohtaja Van Rompuy ja puheenjohtaja Barroso puhuvat EUn puolesta huippukokouksissa arvovaltaisella äänellä konsensuksen perusteella ja osoittain sitä sitoumusta, joka EUlla ja jäsenvaltiolla on yhteisten asioiden eteenpäin viemiseksi. Katsoimme, että oli erittäin tärkeää myöskin identifioida erityiset intressit kumppaneiden kanssa käydyissä keskusteluissa ja nyt sitten ryhdytään johdonmukaisesti välittämättä viestiä myöskin kumppaneillemme yhteistä viestiä syksyn huippukokoukset Intian, Kiinan, Yhdysvaltain, Venäjän kanssa sekä G20 Aasia-Eurooppa-kokous ja EU-Afrikka-kokous ovat erittäin tärkeitä huippukokouksia. Kaikissa näissä täytyy ottaa demokraattinen luottavuus esiin, myöskin tämän parlamentin peräkuuluttamalla tavalla. Kauppa on tärkeä asia. Se on tärkeä merkki siitä, tärkeä merkki tästä oli se, että so, so, huippukokouksen yhteydessä saatiin aikaan sopimus Etelä-Korean kanssa. Tämä osoittaa, mihin voidaan päästä, mikä halutaan. Sopimuksen aikaan saaminen ei ole helppoa, mutta tästä tulee valtavan suurta kaupallista hyötyä. Niin ikään sovittiin, että meidän täytyy kaupan avulla pystyä auttamaan Pakistania. Jo nyt tehdään nyt paljon Pakistanin auttamiseksi humanitaarisen avun ja kehitysavun kautta. Ja nämä ovat erittäin tärkeitä maan jälleenrakentamisen kannalta. On aivan oikein myöskin todeta, että meidän pitäisi auttaa Pakistania pidemmällä aikavälillä kaupallisten toimien kautta maan talous saadaan taas elpymään. Tästä tullaan tekemään ehdotuksia tulevina kuukausina. G20 ja G8-kokouksissa Ranska tulee olemaan puheenjohtajina pikapuoliin. Ja siinä yhteydessä me voimme varmistaa, että eurooppalaiset näkemykset ovat vahvasti esillä. Näitä tärkeitä kokouksia tullaan käyttämään EU: EU-na aseman vahvistamiseksi kansallisnäyttämällä tulevina vuosina. Sitten taloushallinnosta. Työryhmä, jota puheenjohtaja Van Römpä johtaa, tekee työtään ja valmistelee yksityiskohtaista tai pikemmin komission puolella valmistelee yksityiskohtaista ehdotusta. Tämä osoittaa, että toukokuun jälkeen hyvin paljon on tapahtunut. Komissio tulee ensi viikolla tekemään ehdotuksensa. Nyt on oikea aika pistää liikkeelle yhteispäätösvaihe ja ryhtyä yksi, yksityiskohtaisesti tarkastelemaan lainsäädäntöehdotuksia jotta saadaan aikaan uusi järjestelmä ensi vuoden puolivälin mennessä. Tiedän, että parlamentti on täysin tietoinen sitä, että hyvin nopeasti täytyy myöskin parlamentin puolella päästä tutkimaan näitä ehdotuksia. Paketissa on kolme päämäärää. Ensinnäkin vahvistetaan kasvu- ja vakaussopimuksen toteuttamista jäsenvaltiossa, sen kunnioittamista. Toiseksi kaupan epätasa, tai talouden epätasapainosta halutaan päästä eroon. Ja kolmanneksi pitäisi antaa kannustimia sääntöjen noudattamiseksi edistyksellisellä tavalla niin, että kaikki säännöt toimivat tehokkaasti. Kaikki näiden kautta pystytään taloushallinnon uskottavuutta parantamaan, varsinkin euroalueella, eurovyöhykkeellä. Asia syvennetään sitten vielä, kun työryhmä ensi kuussa esittelee ehdotuksensa Eurooppa-neuvostolle. Sitten vielä romaaneista lopuksi. Yksi huomautus vain. Komissiolla on oma vastuunsa, koska se vaalii perussopimusten noudattamista, valvoo sen noudattami, niiden noudattamista. Me olemme täysin tietoisia vastuustamme. Me emme tee mitään kompromisseja yhteisön lain noudattamisen osalta ja me tulemme puolustamaan eurooppalaisia arvojamme täysin. Olemme tehneet työtä tarkastellaksemme, onko EU-lainsäädäntöä noudatettu esimerkiksi syrjinnän vastaista lainsäädäntöä. Nyt tehdään juridiset päätelmät ja sitten komissaarien kollegio tutkii lopputuloksia. Ei pidä unohtaa tärkeää keskeistä kysymystä, joka on osa tätä keskustelua. Se, miten romanien asemaa voitaisiin parantaa, miten heidät voitaisiin paremmin integroida yhteiskuntaan. Samanaikaisesti pohdimme, miten käytämme hyväksemme EUn varoja romanien auttamiseksi. Tämä seurantaa huhtikuun päätöksille. Ja meidän täytyy konkreettisilla toimilla auttaa Romania sopeutuvan yhteiskuntaan. Työryhmä pohti asiat tänä aamuna. Ensimmäiset tulokset työryhmän työstä tullaan antamaan vielä tämän vuoden loppuun mennessä. Ja parlamentille tullaan tiedottamaan säännönmukaisen väliajoin komission aikansaannoksista tässä suhteessa. Lopuksi vielä puhemies. Euroopan neuvostossa pohdittiin sitä, miten voimme lisätä toimintavalmiuksiamme sekä Euroopan unionin sisällä että sen ulkopuolella, miten saamme parempia tuloksia aikaan kansalaistenkin kannalta katsottuna. Euroopan unionin instrumentit täytyy saada toimimaan perussopimuksen edellyttämällä tavalla. Me tulemme pohtimaan miten voisimme paremmin tehdä yhteistyötä myöskin parlamentin kanssa, jotta instrumentteja voidaan syventää ja saadaan, miten saadaan toimimaan paremmin. Kiitoksia puhemies. Vice President of European Commission. Kiitoksia komission varapuheenjohtajalle tästä lausumasta. Poliittisten ryhmien puheenvuorot seuraavana. Ensin kansanpuolen puheenjohtaja Joseph Doll, olkaa hyvä. Puhemies Busek, puheenjohtaja Van Rompuy, Sefcovic, hyvät kollegat. Eurooppa-neuvosto käsitteli Euroopan unionin suhteita kumppaneihinsa ja taloushallintoa. Erityisesti suuri yleisö halusi kuulla keskustelun, mitä käytiin romanikysymyksestä. Haluan luonnostella oman ryhmäni kantaa tähän asiaan. Jokaisen jäsenvaltion on kunnioitettava Euroopan unionin lainsäädäntöä ja Euroopan komissio on perussopimusten vartija. Sen täytyy totta kai suhtautua tähän puolueettomasti kaikki jäsenvaltiot ovat aina edessä tasa-arvoisia. Tämä on Euroopan vahvuus. Näissä olosuhteissa me kunnioitamme komission päätöstä pyytää Ranskalta lisäselvityksiä niistä toimista, joihin se on ryhtynyt. Ja Ranska tietenkin odotusten mukaisesti joutuu vastaamaan mahdollisimman huolellisesti tähän. Sitten kielenkäyttö, jota on käytetty. Nyt aihe on hyvin tärkeä. Arvot, solidaarisuus, jota me Euroopan unionissa noudatamme, eh, tyyneys ja keskinäinen eh, kunnioitus toivottavasti jatkossakin ovat eh, ohjeenamme, kun me toimimme kumppaneittemme kanssa yhdessä. Kun me määrittelemme eurooppalaisia ratkaisuja, yhteisön ratkaisuja niin, että voimme suojella kaikkia vähemmistöjä Euroopassa kriisin olosuhteissa. Me tiedämme kaikki sen, että vähemmistöjen ja äh, maan kantaväestön enemmistön välillä on aina jännitteitä. Kaikkien pitää voida nauttia omista oikeuksistaan ja myös äh, täytyy muistaa velvoitteet. Äh, kansalaisuus on oikeus. Parlamentti on aina todennut, että tähän ei saa kohdistua mitään uhkia. Lakia on kunnioitettava, lapset on ilmoitettava kouluun, on valvottava, että he myös käyvät koulua. Oikeudet eivät tietenkään voi peruuttaa velvollisuuksia. Tätä haluan korostaa. EPPn ajatus on se, että me nimenomaan pohjaamme työmme arvoille ja tässä ei voi rajoittua pelkästään puoluepoliittiseen kritiikkiin, joihin, johon jotkut ovat syyllistyneet viime päivinä. Me nimenomaan käsittelemme nyt Eurooppa-neuvoston tuloksia, äh, suhteitamme kumppaneihin ja taloushallintoa. Miten voimme toimia niin, että Euroopan unioni olisi yksi tärkeimmistä toimijoista maailmanlaajuisesti ja multilateralismi vallitsisi ja tästä huolimatta äh, se voisi omalla painoarvollaan toimia maailmanlaajuisesti taloudessa? Tällä hetkellä Euroopan unioni on pitkälti poissa neuvottelupöydistä. Äh, puheenjohtaja, tämän täytyy muuttua. Neuvoston johtopäätöksissä mainitaan hyvin mielenkiintoisia etappeja, vaiheita, niin että todellakin päästäisiin pohtimaan uudella tavalla toimintaamme. Ajattelen painoarvoamme ainutlaatuisena etuna, eikä niin, että 27 hallintoa toimii ristiriitaisesti keskenään. Me luotamme teihin, neuvoston puheenjohtaja. Kyseessä on se metodi, jonka pohjalta unioni tunnustetaan maailmanlaajuisesti ja sillä on vaikutusvaltaa. Metodia täytyy rationalisoistaa ja ulkosuhdehallinto on ensimmäinen askel oikeaan suuntaan tällä tiellä. Kun ajattelemme puolustusta ja turvallisuutta, siellä menot täytyy ottaa paremmin hallintaan ja yhteisiä voimavaroja täytyy hyödyntää. Me olemme vielä kovin kaukana tästä. Haluan rohkaista jäsenvaltioita tulevina kuukausina kunnioittamaan niitä tavoitteita, jotka näihin johtopäätöksiin on kirjattu. Ryhmäni suhtautuu suotuisasti Van Rompuyn työryhmän ensimmäisiin suosituksiin ja odottaa, että vakauspaketin sääntöjä kunnioitetaan tiukasti, mukaan luettuna sanktiot. Täytyy ottaa opiksi rahoituskriisistä ja niistä harhakuvitelmista, joihin, joiden pohjalta olemme toimineet. Meillä on hallinto ja toisaalta talous- ja sosiaalihallinto. Näiden täytyy löytää yhtymäkohtia. Kiitoksia. Thank you. Kiitoksia paljon, puheenjohtaja Dole. Seuraavaksi puheenjohtaja Martin Schulz sosiaalidemokraattiryhmästä. Kiitoksia puhemies. Herra Van Rompuy, kuuntelin erittäin tarkalleen, mitä te sanoitte. Ja vaikuttaa siltä, että kaikki on kunnossa. Euroopan neuvoston puolella ei ole mitään ongelmia. Te olitte paikalla te olitte kuuntelemassa keskustelua, minä en siellä ollut. Siitä huolimatta minulla on hiuma, hieman erilainen mielikuva Euroopan neuvoston kokouksesta kuin niillä, jotka olivat paikalla ja kertoivat kokouksesta. Ainakin kahdessa suhteessa vaikuttaa siltä, että Euroopan johtajat ovat hieman irtautuneet todellisuudesta. Maastrichtin vapaudet, esimerkiksi palveluiden tarjoamisen ja pääoman liikkumisen vapaus ja henkilöliikkumisen vapaus ovat olleet kyseenalaisia. Minulla on siellä mielikuva, että vähintäänkin henkilön vapaa liikkuvuus pitäisi asettaa samalle siellä Euroopassa kuin esimerkiksi pääoman liikkuvuus. Ja toivoisin, että pääomaa kysymyksiä käsitettiin samalla tavalla kuin, toivottavasti pääomaliikkuvuutta, eikä sitä samalla tavalla kuin henkilöiden vapaata liikkuvuutta Euroopassa. Tehän viittasittekin asiaan, mutta ette sitä selvemmin sanoneet Lissabonin jälkeisestä prosessista ja instituutioiden valta-asemasta ja valtataistelusta. Mikä nyt neuvoston puolen tullut selväksi neuvoston, jota te edustatte, niin kyseessähän on uusi instituutio – Eurooppa-neuvosto on instituutioinut olemassa vasta Lissabonin jälkeen ja tämä uusi toimielin pyrkii nyt tässä varmistamaan oman valta-asemansa. Tämä on aivan normaalia, Kaikki muutkin instituutiot toimivat näin, mutta kun tähän yhdistetään se, mitä eurooppa neuvostossa tapahtui, niin tämä on jo hieman vaarallista. Lissabonin jälkeinen prosessi ja EU-ssa val- tapahtuva tai toimiva vallanjako ja yhteisön instituutioiden tasapaino ja se, että Eurooppa-neuvostolta pitäisi viedä sitten jotakin valtaoikeuksia pois, niin minun mielestäni tämä kuulostaa hieman väärältä tavalta toimia. Ei voi toisaalta puhua teidän käyttäminenne sanakäänteineen ja sitten samalla puhua kansainvälisestä politiikasta, kansainvälisestä diplomatiasta, kansainvälisestä kaupasta, yhtenäisestä eurooppalaisesta äänestä, yhteisestä eurooppalaisesta kaupasta, yhtenäisestä eurooppalaisesta edustuksellisuudesta. Ja sitten samanaikaisesti sanoa, että niin, mutta vasta sitten, kun tämä sopii minun kansan, kansalliseen näkemykseeni, niin mikäli tämä sisäpoliittiselta kannalta ei sitten sovikaan, niin sitten ei käy. Mutta juuri näin toimitaan tällä hetkellä Euroopan unionissa. Eikä tämä liity vain ainoastaan yhteen hallitukseen. Kansanpuolen edustajien kansanpuolue on parhaiten edustettujen valtion päämiesten joukosta, vaan kaikki hallitukset toimivat kuitenkin samalla tavalla. Se, mikä ei sovi ideologiaan, niin tästä tulee sitten instituutiolle vaaroja. Ja tämä vaarantaa koko Euroopan. Euroopan parlamentin tehtävänä on nyt vetoaisin kaikkiin puolueryhmiin. Parlamentin tehtävänä on sanoa vahvoin sanakääntein, että se mitä kollega Dole kutsui yhteisömenetelmäksi, ja joka ei ole kuitenkaan mitään muuta kuin, että pistetään täytäntöön yhteisön kompetensseja ongelmien ratkaisuun, me haluamme, että näin myöskin toimitaan yhteisesti Euroopan tasolla yhteisömenetelmän avulla. Voiko joku kuvitella, että meillä olisi jokin valuuttapoliittinen ongelma esimerkiksi kansallisella, voidaanko tällaisia valuuttaongelmia ratkaista kansallisella tasolla? Ei. Voidaanko ilmastohaasteisiin vastata kansallisella tasolla? Ei. Voidaanko jotakin kauppaongelmia maailmallisesti katsottuna hoitaa yhden ainoan jäsenvaltion voimin? No tietystikin Kiinan kanssa voidaan puhua EUn tasolla, mutta kun otetaan huomioon, että meillä on 500 miljoonaa ihmistä ja 27 kansantaloutta, niin voidaan tietystikin katsoa suuruusluokkaa, voiko Saksa yksin tai Ranska yksin tai Malta yksin hoitaa suhteita Kiinaan. En usko, että Kiinaan tekisi suuren vaikutuksen, mikäli yksi yksittäinen valtio keskustelisi sen kanssa. Tähän tarvitaan menetelmää. Ja minun mielestäni tämän parlamentin tehtävänä on puolustaa yhteisömenetelmää, saada se lyömään läpi. Komissio on Baroson lausumien myötä osoittanut, että komissio on valmis taistelemaan romanikysymyksessä. Romanikysymys täytyy ratkaista. Euroopan parlamentti tulee ratkaisemaan sen niin kuin kaikki ovat todenneet. Ihmisarvo on asia, johon ei saa koskea. Se on koskematon. Tämä pätee myöskin tällaisiin monimutkaisiin vähemmistöihin, mukaan luettuna romaneihin. Entä sitten rahoitusnäkymätä? Niistä minä voin sanoa teille jo ennalta, että uudelleen kansallisen strategia tulee kyllä vasta tulee kyllä törmäämään Euroopan hyvin voimakkaaseen vastustukseen, mikäli tällaisia pyrkimyksiä esiintyy. Mr. President. Kiitoksia, herra puheenjohtaja Schulz. Täällä on esitetty kysymys. Sopiiko teille, että otatte vastaan kysymyksen. Rouva Morvai, haluaisitte tehdä kysymyksen. Hyvin yksinkertainen kysymys, herra Schulz. Miten nämä näkemykset, ajatukset, joita kansalaisilla on jäsenvaltioissa, kotimaan politiikassa, miten ne voidaan sivuttaa tyystin? Miten siinä sitten mukaan noudatetaan demokratian perusajatusta teidän mielestänne? että kun EU-tasolla tehdään päätöksiä voimin, joita ole valittu, miten se menee yli kansalaisten tahdon? Yksinkertainen kysymys. Uh, thank you, Mr. President. Kiitoksia, puheenjohtaja Schulz. Olkaa hyvä. Arvoisa kollega, joka ikinen oikeusvaltio omaa velvollisuuden varmistaa sen, että oikeutta ja lakeja pistetään täytäntöön. Tässä määrin olen täysin samaa mieltä niiden kanssa, jotka sanovat, että yksittäisessä tapauksessa, kun on kyse yksittäisestä kansalaisesta huolimatta siitä, mistä maasta hän tulee, ja hän on EU-ssa jossakin jäsenvaltiossa, jossa hänellä on ongelmia, niin silloin tuon jäsenvaltion velvollisuutena viranomaisena viranomaisten, viranomaisten velvollisuutena on ratkaista ongelmaa, ja mikäli on kyse rikoksesta, niin silloin ryhtyä rikostoim, rikosoikeudellisiin toimiin. Kun on kyse yhteisön lainsäädännön täytäntöönpanosta, oikeudellisen yhteisön jäseninä Euroopan unionin jäsenvaltioiden tehtävänä on hyväksyä EU-lainsäädäntöä ja pistää sitä täytäntöön. kysymyksessä me vaadimme nimenomaan tätä, sitä, että lakia kunnioitetaan, emme enempää emmekä vähempää. Mr. President Güfer Hofstadt, uh, liber- Seuraavaksi liberaalien puheenjohtaja Guy Verhofstadt. Mr. President. Kiitoksia kovasti puhemies. Ensinnäkin kiitos Van Rompuy teidän lausunnostanne tärkeästä neuvoston kokouksesta. Ensinnäkin haluaisin teidän puheenvuoron lopusta romaneista. Sanon nyt aivan selvästi ja henkilökohtaisesti kollegalleni kansanpuolesta, että romanikysymyksessä Radol komissio on toiminut aivan oikein. Ja me emme saa heitä kritisoida, meidän täytyy auttaa teitä tässä taistelussa. Ja haluan verota komissioon että se pitäytyisi näkemykseensä, koska tämä on perustavanlaatuinen kysymys, jota nyt käsittelemme. Minä uskon, että arvot ovat ihan yhtä tärkeitä kuin markkinasäännötkin Euroopan unionissa. On erittäin tärkeää, on erittäin tärkeää, että joka ikinen myös tajuaa sen, että komissio kohtelee kaikkia jäsenvaltioita yhtäläisesti, pikkuisia ja suuriakin arvoissa ei ole mitään eroa suurten ja pienten valtioiden kesken. Niiden täytyy noudattaa samoja sääntöjä. Valitettavasti on totta, että Euroopan huippukokouksessa tavallaan tämä aihe kidnappasi muut aiheet. Totta kai näin se on Euroopassa usein ollut. Se on sääli, koska totta kai meillä on taloushallintokysymys, esille, eikä siinä saa aikaa hukata. Ei meillä ole varaa joutua uuteen talous- ja, ja rahoituskriisiin ilman, että meillä on uusia välineitä uudessa taloushallinnossa. Me tiedämme nimittäin, että rahapilari ei toimi ilman taloudellista pilaria. Jos ajetaan tämän päivän spredejä ja Saksan korkeita muiden korkeita, ne ovat erittäin korkealla edelleen. Nyt me tarvitaan, tarvitaan nopeasti pöydälle paketti taloushallinnosta. Minä ainakin toivon, että komissio esittää sen, kun on luvannutkin tämän kuun 29. päivä. Minä sanoisin, että jotta olisimme uskottavia, sehän tässä kaikki tärkeintä on, niin paketin täytyy puuttua kolmeen kysymyksiin, näitä kolme ehtoa. Ensinnäkin herra puheenjohtaja, kuten aina olette puolustanut sitä, että ei ole kyse pelkästään budjettikurin valvonnasta, vaan myös siitä, että parannetaan makrotaloudellista valvontaa. Tämän me olemme oppineet Kreikan velasta, vaan kyse on myös tuolmaan taloudellisesta tilanteesta. Toinen ehto on, että paketissa on tehokkaita ja tuloksellisia vaikuttavia pakotteita. Mielestäni vähittäiset pakotetut ovat parempia. Sitten toiseksi, että siellä yhdistetään rahoitusrangaistuksia ja poliittisia rangaistuksia, ei jompaa kumpaa, vaan yhdistäen niitä. Ja kolmanneksi, että jossakin tapauksessa se voi myös tarkoittaa sitä, että äänestysoikeus pidätetään toistaiseksi, jos joku rikkoo sääntöjä. Se on ihan niin tavallisessakin elämässä, miksei sitten politiikassakin sanoisin. Lopuksi Kolmas ehto minun mielestäni, herra puhemies, on, että laukaisin on ja kansanpuolueen hyppysissä. Kuten on sanottu, niin jäsenvaltiot eivät siihen pysty. Ei se onnistunut Lissabonin sopimuksen kanssa, eikä vakaussopimuksen kanssakaan, eikä se toimi jatkossakaan. Se on nähty Saksan ja Ranskan kohdalla, kun siellä ei vakaussopimus 2005 toteutettu, ja se on näin vain muuttan koko sopimusta ja niin se tapahtuu jatkossakin. Eli laukaisin on komission hyppysys ja minä ainakin toivon, että 29. syyskuuta perustuen työryhmäkin työhön saadaan uskottava paketti neuvostolle ja parlamentille. Kiitos. The president for your remarks. Kiitoksia puheenjohtaja Verhofstadt. Seuraavaksi Rova Rebecca Hunt Harms, joka on vihreiden toinen puheenjohtaja. Um, Kiitoksia puhemies. Puheenjohtaja Van Rompuy. Kuuntelin huippukokouksen tuloksista kertomustanne. Sehän ei ole sinänsä huippukokous, vaan Euroopan neuvoston kokous, joka nyt kokoontuu kolmatta kertaa. Ja minulle heräsi oikeastaan sellainen mielikuva, että te ja me elämme eri universumeissa eri galaksilla. Kun Euroopan unionin päättäjät kokoontuvat yhdessä ulkoministeriöiden kanssa Brysseliin kriisin valitessa pahimmillaan. Minulla on sellainen mielikuva, että te keskustelemme sitä kuin me. Nyt kun tätä ei voi enää kutsua neuvoston nimellä, niin, niin oikeastaan kun tuloksista, neuvoston kokouksen tuloksista on puhe, niin en, ei oikein tuloksista, tuloksiakaan voi sanoa tuloksiksi. Tämä työryhmä, jota te johdatte pohtiaksenne toimia, joilla päästäisiin talouskriisistä ylitse, niin tässäkin suhteessa pitäisi pohtia omaa Niin Olen iloinen siitä, että kuulin juuri, että komissio ei tule salimaan sitä, että valtaa kahmitaan enemmän takaisin jäsenvaltioille, vaan pikemminkin komissio tulee myöhemmin tekemään ehdotuksen siitä, miten yhteinen taloushallinto voidaan hoitaa Brysselistä käsin. Minusta vaikuttaa siltä, että te olette pikemminkin keskittyneitä aivan liiaksi rankaisumekanismeihin ja jäykkiin sääntöihin, joita ei saa muuttaa. Ja kun tänä päivänä on sellainen tilanne jäsenvaltioiden kesken, että jäsenvaltiot ovat yhtä mieltä siitä, että ollaan eri mieltä, niin ne eristykset yhteisömenetelmän tehostamiseksi ja parantamiseksi olisivat hyvä asia. Mutta kun kriisi vallitsee niin teidän toiminne vaikuttavat pikemminkin haittaavan tilannetta kuin auttavan siinä eteenpäin. Teillä on oikeastaan vastuunen eurooppalaisen politiikan profiilin nostaminen. Minun on sellainen mielikuva, että vaikka tämä on vaikea rooli, niin Lissabonin sopimus täytyy kunnioittaa. Ja teillä on haasteenanne pyrkiä juuri yhteisöpolitiikan lisäämiseen, sen vahvistamiseen, eikä päinvastoin. Romaniasta sanoisin, että en ole samaa mieltä siitä, että kyse on yksin omaan rouva Redingin asiasta kyse. Minä katson edelleenkin, että minä olen edelleenkin vakuuttunut siitä, että tässä nyt sallitaan se, että Ranska puhuu komissionkin suuntaan ja sellaisia asioita, jotka eivät pidä paikkaansa. Paras tulos tästä huippukokouksesta on se, että Barroso tuki Redingiä. Tämä oli paras tulos tuossa kokouksesta ja rikkomusmenettelyyn täytyy ryhtyä toden teolla. Ja Redingin epäilyihin täytyisi todellakin tarttua. Minua huolestuttaa paljon se, että kun talous- ja rahoituskriisi vallitsee ja näkymät ovat epävarmoja ja köyhyys kasvaa Euroopassa, ja sitten saman aikaan Sarkozy ja muut valtioiden johtajat, esimerkiksi Berlusconi, nämä päänäyttelijät Euroopan näyttämöllä, tässä pikemminkin pyrkivät hoitamaan sisäpoliittista käymään sisäpoliittista peliä pikemminkin hoita, kun he hoitaisivat yhteisiä asioita. Esimerkiksi mukaas vihamielisyys ja xenofobia tässä vain nostavat päätään saman aikaan. Täällä Euroopassa vielä uudellakin vuosisadalla. Tää, miten tällaista voi esiintyä? Tämä on ennen kuulumatonta. Timothy Kirkhope. Seuraavaksi herra Timothy Kirkhope. ECR, EKR-ryhmästä. Olkaa hyvä. Uh, make... Puhemies, muutama nopea kommentti ennen pääaihettani. Haluaisin onnitella neuvostoa siitä, että se keskittyi taloushallinnon parantamiseen Euroopassa. Ja toiseksi romanikysymys. Haluan tehdä selväksi, että me olemme painostaneet kovasti, jotta saisimme selkeän oikeudellisen lausunnon komissiolta perussopimusten valvojana. Ennen kuin näin tapahtuu, niin täytyy sanoa, että hyökkäykset ranskalaisten suuntaan äh, aivan itse tarkoituksena eivät ole avuksi Euroopan yhtenäisyydelle. Tänä aamuna kuitenkin haluaisin käsitellä julistusta julkilausumaa Pakistanista. Sehän on jäsenvaltiolle hyvin merkittävä kumppani ja myös unionin strateginen liittolainen edistyminen humanitaarisen avun asiassa toki on tervetullutta, mutta kattava äh, toimipaketti, avustustoimipaketti olisi kuitenkin tarpeen. Pakistanin avun kehittäminen on elintärkeää ja Ison-Britannian koalitiohallitus on sitoutunut käyttämään 0,7 äh, prosenttia vuoteen 2013 mennessä BKTstä ulkomaan apuun, humanitaariseen apuun. Apu on kuitenkin vain toinen puoli mitallista. Kehittyvän maailman pitkän aikavälin tulevaisuus riippuu pitkälti siitä, minkälainen niiden kauppatalous on. Pakistanin pitäisi päästä paremmin eh, markkinoille maailmanlaajuisesti niin, että se pääsisi EU-markkinoille myös ydinosaamisalueillaan. Pahoittelen sitä, että politiikalla eh, kuitenkin on tällaiset aikarajoitteet, milloin toimitaan. Pakistanin ja EUn kauppakumppanuus pohjautuu David Cameronin tekemälle ehdotukselle. Tätähän on ajettu hyvin voimakkaasti myös kauppaministerimme toimesta hallituksessa. Puhemies, on tarpeen ottaa huomioon myös herkät kysymykset kaupan alalla, kun ajatellaan tätä julkilausumaa. Me tarvitsemme aloitteita, eikä vain puolivillaisia yritelmiä. Pakistanin ihmisten näkökulmasta tällainen epäonnistuminen olisi järkyttävää. Me seuraamme tarkasti ryhmämme kanssa sitä, että julkilausuman kunnianhimoisuus ei sitten jää eh, itsenäisen protektionismin varjoon. Kiitos, kollega. Herra Patrick Le Jarik, yhdistynyt vasemmista. Herra puhemies, hyvät kollegat, Eurooppa-neuvostosta viestimme ottivat esille pelkästään tämän synkän polemikin, jota Ranskan presidentti on harjoittanut komissiota vastaan, kun yhtä osaa väestöstä. romaneja on ajettu takaa. Ihmisoikeudet ovat tärkeitä. Ranskan hallitus, mutta myös muutkin hallitukset, jotka nyt luopukoot tästä leimaamisesta ja ihmisten karkottamisesta. Meidän ryhmämme vaatii, että niin kutsuttu palautusdirektiivi, tämä häpeän direktiivi, kuten myös kumppanuussopimus, niin että voidaan palauttaa pakistanilaisia, niin kaikki tämä puretaan. Toisaalta minkälaisia konkreettisia e, aloitteita puheenjohtaja aiotte tehdä, jotta vihdoinkin päästä tilanteesta, että romanit eivät kärsisi kurjuudesta ja köyhyydestä. Tämä politiikka on vaikuttanut politiikkaan ja politiikkaan, jota Eurooppa harjoittaa maailmalla. Lisättäkö vielä, että eurooppalaistainen populismi myös vie pohjaa politiikalta ja ja ruokkii muukalaisvastaisuutta, kuten Belfort Brecht kutsui sitä kamottavaksi eläimeksi. Ja jälleen kerran on saatu vain huonoja päätelmiä kansalaisten kannalta tai johtajille itsellekin. Muutama esimerkki. Silloin kun ääriliberalismi vie yhä enemmän sijaa muulta politiikalta, niin teidän mukaanne voidaan saada aikaa vapakauppasopimukset, jotka ovat kunnianhimoisia. Haluatte myös rakentaa Atlantin ylittävää markkinaa niin, että meidän normimme asetetaan Yhdysvaltain normien rinnalle. Puhemie, puheenjohtaja se, että alisutaan Yhdysvalloille tai militarismille vievät pohja Euroopalta. Te esitätte ulkopolitiikassa myös hankkeita, jotka ovat selkeitä strategisesti, mutta mistä oikeastaan on kyse tarkalleen? Meidän mukaamme hyvä ulkopolitiikka pitäisi ottaa huomioon myös köyhyyden torjunnan, nälän torjunnan, velan anteeksi antamisen, elintarviketurvallisuuden ja rauhan energiatoiminta, jotta voidaan täyttää Kankunin velvoitteet ilmaston osalta. Miksi sitten teidän tekstinne toteaa, että me olemme tärkein kauppa-alue, emme ole kuitenkaan sitoutuneet prosessiin, että voitaisiin rahoitustransaktioita verottaa. Mitä te aiotte tehdä vielä muuta niin, että tämä löysä teksti voisi panna käynti vuoropeluun Israelin ja Palestiinan kesken, että ette puhua myöskään 67 rajoista, ettekä Jerusalemista ja Jerusalemista pääkaupunkina, ja te ette puhu mitään myöskään Islannin siirtokunnista. Ja päätitte myös, että halutaan tiukkuutta, kuten sanoitte, tällä eurooppalaisella kaudella valvonta niin, että on myös pakotteita jäsenvaltioita vastaan? Miksi peitellä sitä, että valtion velka on ei huonotunut siitä, että on liikaa sosiaalisia menoja ollut, vaan siinä, että jatkuvasti tuettu myös rahanvaltaa? Miksi ei ole minkäänlaisia suuria teollisuushankkeita? tai maataloushankkeita, palveluhankkeita uudelta yhteistyön pohjalta, jotka suosivat työpaikkojen luomista. Minä haluaisin tietää, miltä pohjalta oikeudellisesti aiotte noudattaa näitä pakotteita, jotka vielä pahentavat jäsenvaltioiden tilannetta ja kansakuntien asemaa. Nyt vietämmekö yhdenvastaista vuotta. Mitä aloitteita, toimia teette? Julistusten lisäksi. Madame Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Nikitsa Vela FD-ryhmästä, olkaa hyvä. No, to problema Puhemies, romanikysymyksissä en usko, että ongelma on niinkään se, että heidät karkotetaan Ranskasta, vaan pikemminkin ne epäinhimilliset olosuhteet, joissa romanit joutuvat elämään suurimmassa osassa EUn jäsenvaltioista. Sen sijaan, että me tuomitsemme tämän, kaikkien meidän pitäisi pikemminkin puhua siihen suuntaan, että romanit nähtäisiin kansallisena vähemmistönä jäsenvaltioissa. Meidän pitäisi kehitellä jonkinlaista paneurooppalaista romaaniohjelmaa. Niin nimenomaan niin, että sosiaalisen integraation näkökulma siinä korostuisi. Meidän täytyy pohtia pääkysymyksenä niitä olosuhteita, joissa romanit joutuvat elämään kun ajatellaan neuvoston johtopäätöksiä, niin tehän puhuitte keskinäisistä intresseistä kumppaneittemme kanssa Kiinassa. Pyydetään investointeja Euroopan suunnasta. Ja tässä kyllä on toden totta mielenkiintoinen liittolainen liittolaisuus. Te mainitsitte EU-Kiina-huippukokouksen. Mitä aiotte tehdä niille esteille, joita Eurooppa nyt asettaa suhteelleen Kiinaan, erityisesti kun ajatellaan ihmisoikeuksia ja yhteyksiä Iranin? Frank Van Kiitoksia. Seuraavaksi Frank van Hekke sitoutumattomien ryhmästä. Olkaa hyvä. agenda van de Europese top van... Itse asiassa Eurooppa-neuvoston virallinen esityslista jäi kokonaan tämän poliittisesti epäkorrektin hölynpölyn varjon, mitä Vivian Redding oli lausunut suhteestaan Ranskan romanipolitiikkaan. Jäsenvaltiolla on oikeuksia, mutta heillä on myös oma velvollisuutensa. Heidän täytyy myös ottaa kantaa toimiin, joita ei voida hyväksyä, esimerkiksi lapsityövoimaan. työvoimaan heidän velvollisuutensa on myös suojella kansalaisiaan. Jos kielletään se, että tämä tyyppistä ongelmaa on romanien parissa, niin meidän täytyy miettiä kokonaan uudelleen kantoja. No, jos sitten kutsuta, katsotaan sitä, mitä puheenjohtaja Rampe on lausunut asiasta, niin ei oikeastaan yhtään mitään. Täällä on käytetty hyvin sekavaa kieltä ja tämä on täysin selkärangatonta osallistumiskeskustelua. Oikeastaan vain voidaan todeta, mikä sinällään on aika omituinen huomio, että kiitos Italian ja Ranskan, niin viime Euroopan neuvoston huippukokouksessa me näimme sellaisen tilanteen, että vastaus jälleen siihen, että ei valitut johtavat Eurooppaa. Uh. President of European Council. Kiitoksia. Euroopan neuvoston puheenjohtaja mahdollisesti haluaa vastata tähän puheenvuoroon lyhyesti. Olkaa hyvä. Monsieur President, chers collègues, quelques mots de... Puhemies, hyvät naiset ja herrat, muutama kommentti aivan lyhyesti. On aina erilaisia tapoja esittää asiat. Voi antaa havaintojen johtaa tai sitten toteamusten tai sitten pitäytyä todellisuudessa. Mitä alkuvuoden aikana on tehty, niin kun uusi komissio on ollut vallassa ja siitä lähtien, kun Lissabonin sopimus astui voimaan? Me olemme onnistuneet pääsemään yksimielisyyteen siitä, että saimme aikaiseksi merkittävää talousvalvontaa ja merkittävän uudistuksen. Luonnollisesti tämä yhteistyössä parlamentin kanssa. Me pääsimme yksimielisyyteen pitkien neuvottelujen jälkeen ulkosuhdehallinnosta, uudesta ulkoministeriöstä uudesta diplomaattikunnasta Euroopan unionissa. Nämä ovat kaksi saavutusta, jotka ovat äärimmäisen tärkeitä. Ne on onnistuttu saavuttamaan toimielin rakenteen sisällä, joka on äärimmäisen monimutkainen. Me pääsimme yksimielisyyteen merkittävästä paketista, jolla avustamme Kreikkaa niin, että Kreikka voi selviytyä hengissä. 110 miljardia on tämä kokonaispaketti ja uudistuspaketti, joka niin ikään on merkittävä ja jota tällä hetkellä toteutetaan, vaikkakin ongelmat ovat äh, äh, suuria, ne ongelmat, joita Kreikan hallituksella on edessään. Meillä on 750 miljardin paketti, tukipaketti. Äh, siltä varalta ikään kuin. Ja tietenkin tähän kohdistuu ehtoja. Tämä sitten rauhoitti markkinat ja jälleen meillä on uudet näkymät edessämme. Unionilla on valtavia uudistuksia käynnissä. Tiedän, että jäsenvaltioiden sisällä niistä kiistellään ja myös ulkopuolella. Monissa jäsenvaltioissa on käynnissä valtavia uudistuksia. Tietenkään toimielimet eivät voi painostaa tässä etenemään liian nopeasti. Ulkopolitiikassa Muistuttaisin vielä, että pääsimme yksimielisyyteen 27 jäsenvaltion kanssa äh, sanktioista Iranin suuntaan, lisäsanktioista siis, mikä ei suinkaan ollut päivänselvää. Me pääsimme sopimukseen päätöslauselmasta – 27 jäsenvaltion kesken sen suhteen, miten, minkälaista vuoropuhelua käymme Kosovon kanssa. Te tiedätte, että viisi jäsenvaltiota ei, ei tunnusta Kosovoa. Tämä on äärimmäisen tärkeä edistysaskel, kun ajattelemme vakautta ja rauhaa tällä alueella, eurooppalaisella alueella, jolla on oltava eurooppalainen näkymä edessään. Ja Vihdoin ja viimein saimme myös Korean kanssa aikaiseksi kauppasopimuksen. Meillä on tukipaketti rahoituksen alalle ja myös kaupan alalla Pakistanin kanssa. Me olimme samaa mieltä Lähi-idän kokonaisstrategiasta. Me laadimme joulukuussa 2009 yhteisen kannan 27 jäsenvaltion kesken Kyseessä on kiistanalaisin maailman kolkka lähi -idässä. Me saimme lisätyksi uuden julkilausuman, jonka kvartet sitten vielä hyväksyi uudemman kerran muutama päivä sitten. Kaikki tämä on toteutettu. Nämä ovat toteutuneita edistysaskeleita. Ja minä pitäydyn tosiasioissa. Mitä tulee työryhmään, task forceen, eh, toki eh, työ joillekin näyttäytyy hitaaksi, se näyttäytyy hitaana. Emme me työskentele liian hitaasti, me olemme edenneet, nyt on syyskuu ja muutamassa kuukaudessa olemme ottaneet valtavia edistysaskeleita. Emme saa työtämme päätökseen joulukuussa niin kuin sovittua, vaan jo 20. lokakuuta. Ja silloin sitten saamme todellakin johtopäätökset, laadullisen työn johtopäätökset tästä työryhmästä. Me teemme komission kanssa käsikädessä yhteistyötä, jotta todellakin pääsemme hyvin tuloksiin. Tässä ei ole minkäänlaista kilpailuasetelmaa toimielinten välillä. No sitten romani problematiikka. Toistan ne viisi seikkaa, ne eivät ole johtopäätöksiä neuvostosta, koska siellähän ei tällaiset varsinaisesti tehty, mutta joka tapauksessa hyvin laaja konsensus vallitsee näistä viidestä seikasta. Ja nyt odotamme tutkimusta, jonka komissio toteuttaa. Sitä ei tietenkään pidä lähteä ennakoimaan. Eurooppa-neuvosto totesi, että komissio on aloittanut jo työn, jotta saamme suunnitelman paremmasta integraatiosta tiettyjen vähemmistöjen suhteen Euroopan unionissa. Lisäisin vielä muutaman sanan äh, hollannin kielellä. Sehän on vähemmistökieli ja joskus äh, sitäkin täällä kuulee. Kollegat, uskon, että näiden viime kuukausien tulokset ovat kyllä merkittäviä. Kukaan ei osannut kuvitella, että pääsisimme näin nopeasti talouskasvuun kiinni ja elpymiseen kiinni. Jos muutama kuukausi sitten minulle oltaisiin sanottu, että jäsenvaltiossa päästään kolmen ja puolen prosentin kasvulukuihin ja jos olisi sanottu, että keskiarvo EU:ssa olisi yksi viisi prosenttia, niin kukaan ei kyllä tähän olisi uskonut. Tietyissä jäsenvaltioissa, vaikkakin olosuhteet taloudellisesti ja sosiaalisesti ovat hyvin herkät ja vaikeat, niin silti on onnistuttu tekemään uudistuksia. Me olemme luomassa uutta taloushallintoa Eurooppaan. Puhun nyt hyvin varovaisesti. Taloudellinen tilanne ja työllisyystilanne on todellakin parempi kuin vielä muutama kuukausi sitten. Ei tämä ole mitään sattumaa, sattuman oikkua. Toki meillä vielä on paljon työtä edessämme, mutta näin on. Monet kansalaiset Euroopassa odottavat meiltä sitä, että me teemme muutakin kuin noudatamme yhteisömetodia. Luonnollisesti se on tärkeää, mutta kansalaiset odottavat konkreettisia, kourin tuntuvia tuloksia. Jos näkymät ovat paremmat, niin tämä meidän on sanottava ihan, ihan ääneen, kovalla äänellä, niin että voimme luoda äh, luottavaisuutta kansalaisten keskuuteen. Ja nä- tätä kautta voimme äh, myös vahvistaa uskoa omaan mantereisemme ja Euroopan unionin. En anna minkäänlaisten harhaanjohtavien havaintojen johtaa omaa ajatteluani, vaan tosiasioiden pohjalta voin todeta, että me olemme oikealla tiellä ja toivottavasti me saamme vielä lisätuloksia lähiaikoina. President, Mr. Vice President Kiitoksia. Sitten varapuheenjohtaja Sefcovic much, Mr. President. Kiitoksia, puhemies. Haluaisin lyhyesti vain kommentoida poliittisten johtajien puheenvuoroja. Ensinnäkin romaneista. Jälleen kerran haluaisin vakuuttaa parlamentille, että komissio toimii kahtalaisella tavalla. Ensinnäkin teemme erittäin tarkan oikeudellisen analyysin tilanteesta ja toiseksi haluamme tukea romanien integroitumista, kotouttamista, koska mehän olemme kaikki vaatineet eurooppalaisia ratkaisuja jo pitkään. Komissio on tehnyt hyvin paljon työtä jo Espanjan puheenjohtajakaudella. Meillä oli ministeritason kokous, jossa asia käsiteltiin korvassa. Nyt haluaisin käyttää tätä keskustelua hyväkseni uudelleen elvyttääkseni koko tätä prosessia. Meidän täytyy nyt uudelleen ryhtyä pohtimaan, miten voisimme paremmin käyttää resursseja ja instrumentteja hyväksi tulevaisuudessa. On täysin selvää, että me tarvitsemme eurooppalaisen konsensuksen kysymyksen ratkaisemiseksi. Eurooppalaisten toimijoiden täytyy kaikkien sitoutua niin ikään paikallisia valtiollisten viranomaisten ja myöskin kansallisyhteiskunnan täytyy tulla mukaan näihin tarkoisiin. Kaikkien täytyy puhaltaa yhteen hiileen vain näin me pystymme löytämään myönteisiä ratkaisuja romanien kärsimykseen Euroopassa. Taloushallinnosta puolestani haluaisin vakuuttaa poliittisille johtajille, että komission ehdotukset tulevat puuttumaan makrotaloudelliseen epätasapainoon siten, että valvontaa lisätään. Haluamme vahvistaa myöskin kansallisia puitteita kasvu- ja vakaussopimuksen valvontaa tullaan parantamaan erityisestikin siten, että enemmän huomiota kiinnitetään ennaltaehkäiseviin toimiin. Joten kaiken kaikkiaan me tulemme 29. syyskuuta esittämään paketin, jossa on viisi sääntelyehdotusta tai asetusehdotusta ja yksi direktiivi mukana. Prioriteetit, jotka poliittiset johtajat mainitsivat, tulevat hyvin voimakkaasti heijastumaan tähän pakettiin, joka todellakin esitellään hyvin pian. Pakistanista vielä. Uskon, että paljon on jo tehty. Meistä tuli yksi suurimmista kansainvälisistä avunantajista. Meidän roolimme Pakistanissa on saatu hyvin paljon tunnustusta, mutta tämä oli kuitenkin vain ensimmäinen askel Pakistanin auttamispyrkimyksissä. Meidän täytyy tehdä enemmän, meidän täytyy olla johdonmukaisempia ja meidän täytyy yhdistää humanitaarinen apu kehitysapuun ja samalla täytyy parantaa Pakistanin pääsyä tuotteidensa kanssa Euroopan markkinoille. Nyt me haluamme pistää kaikki toimet täytäntöön mahdollisimman nopeasti. Tätä varten meidän täytyy varmistaa, että noudatamme VTOn sääntöjä. Lisäksi VTO-kumppaneiden tukea tarvitaan. Lisäksi pohdimme keinoja luoda ja arvioida Pakistanin mahdollisuuksia päästä GSP Plus-järjestelmään vuonna 2012, koska tämä auttaisi Pakistania nopeammin elpymään lähi vielä. Parlamenttikin on tunnustanut ja komission ja neuvostokin puolella on tunnustettu se tosiasia, että Lähi-Itä on yksi tärkeimpiä poliittisia prioriteetteja kansainvälisellä näyttämöllä. Haluan vakuuttaa teille kaikille, että parantar Ashton on hyvin voimakkaasti mukana viimeistä prosessia eteenpäin. Hän jatkuvasti raportoi komissiolle, miten lähidän suhteen toimitaan, ja hän on jatkuvasti yhteydessä myöskin tärkeimpiin maailman johtajiin. Herra Dole totesi, että EUn rooli tämän prosessin nopeuttajana olisi erittäin tärkeä. Voin todeta komission nimissä ja Rova Ashtonin nimessä, että kumpikin tulee tekemään parhaansa prosessin eteenpäinviemiseksi. Kiitoksia komission varapuheenjohtaja tästä lausumasta. Sitten muiden kuin poliittisten ryhmien puhujat. Ensin Ivo Bele, että puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puhemies. Hyvää huomenta päivää herra Van Rompuy. Te totesitte aivan oikein, että Euroopan kansalaiset odottelevat tuloksia – jonkinlaisia uusia näkymiä. Se on ennakkoehto myös, että puhumme yhdellä äänellä. Varsinkin ajatellen tulevaa huippukokousta Aasian kanssa tai kun tapaamme herra Obaman. Meidän täytyy puhua yhdellä äänellä ja silloin sillä on vaikutusta. Tulevien kuukausien yhtenä tärkeänä aiheena on myös ilmastokeskustelu Euroopan unionissa. Meillä täytyy olla rohkeutta tehdä uusia esityksiä, tuoda niitä esille. Meidän täytyy tarkastella ylipäätään tätä Robin Hood lähestymistapaa niin, että teistä voisi tulla uusi Robin Hood transaktioveron myötä. Tässä täytyy myös rohkaista investointeja uusissa energialähteisiin ja saada aikaan säästöjä, ei pelkästään täällä, vaan Afrikassakin. Yhtä lailla ihmiset ovat tietoisia muuallakin, että meidän täytyy sitoutua siihen, että leikkaamme köyhyyttä merkittävästi Afrikassa. Meidän täytyy kestäviin energiamuotoihin sijoittaa. Meille tarvitaan välineitä sen toteuttamiseksi, eikä tässä tätä pidä jättää Kiinan vallattavaksi. Mielestäni te olette hyvin virheettömästi toiminut, teiltä ei juurikaan paljon odotettu, koska olitte tuntematon tekijä, mutta varmasti ihmiset ovat nyt samaa mieltä, että voimme sen tunnustaa, että Euroopan unioni on saanut merkittävää edistystä aikaa viime kuukausina. Minä tiedän, että paras on vasta tulossa. Meillä on suuret odotuksemme tulevaisuudelta. Madame Veronique de... Kiitoksia. Sitten rouva Veronique de Keiser, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Todellakin taloushallinnosta on paljon odoteltu ja romaneistakin paljon on jo puhuttu Redingin lausunnosta, mutta jotain minäkin haluaisin lisätä vielä. Me tuemme häntä sisällöltään että muodoltaan. Ja muodosta sen verran sanoisin, että ei voi loputtomasti pelkästään käyttää toista maailmansotaa, ikään kuin se mitään opittu. Täytyy muistaa kuitenkin, että romaanit, kun ne juutalaiset, homoseksuaalit, kommunistit joutuivat leireille. Heidät hävitettiin. Rova Redingon oikeassa, kun hän toteaa, että silloin siitä alkaen päätimme, että Eurooppa tarvitsee rauhaa eikä enää saa syrjintää rodun perusteella. Sen me opimme tästä. Me tuemme siis komissiota, me arvostamme sitä tapaa, jolla se on vaalinut perussopimuksia ja me sanomme muidenkin lailla, että sekä pienet että suuret valtiot. Ja sanoisin, että tämän neuvoston jäljeltä kansallistunteen nousu on ainakin minulle ollut kokemuksena lähes kauhistuttavaa. Se on selvä muistutus 30-luvulta. Meidän täytyy sitä nyt välttää tulevaisuudessa. Herra Fonampe totesi, että taloushallinnossa työryhmä on päässyt eteenpäin ja saadaan loppukuusta, lokakuussa tuloksia, mutta huom, meidän täytyy valvonta hyvin ortodoksisesti. Totesitte, että sosiaalinen eläkkeet, entäpä sitten sosiaaliset parametrit kaikessa tässä. Se on jäsenvaltioiden asia. Se ei ole minun näkemykseni eikä ryhmän näkemys. Meidän mielestä meidän täytyy miettiä valvontaa niin, että mukana myös sosiaaliset parametreja. Ei Eurooppaa voida että kansalaisia vastaan. Sekin uh, Kiitoksia. Alexander Graf Lambsdorff seuraavana kaksi minuuttia. Olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Eurooppa-neuvoston tapaamisessa käsiteltiin ulkopoliittisia kysymyksiä samanaikaisesti kuin YKssa. Kiina ja monet muut olivat eri linjoilla kuin Van Rompuy ja parantar Ashford. Yleis- YK yleiskokous kokoontuu samoihin aikoihin. Lokakuussa meillä on huippukokous Kiinan kanssa. Yksi realiteetti tässä on täysin selvä. Nyt on vielä pitkä tie poliittisesti katsottuna Euroopalla edessään. Olemme talousmahti tänä päivänä ja kansalaiset tätä odottavatkin meiltä. Ja kansalaiset odottavat myöskin, että Eurooppa pystyy ratkaisemaan talouskriisin. Työryhmän työstä sitten. Herra Van Rompe totesi, että suuri konsensus vallitsee, mutta nyt tämä konsensus on koetuksella. 29. syyskuuta komissio tulee tekemään ehdotuksensa, että totesitte jo, että 27 maata ovat nyt tehneet ehdotuksensa ja niiden välille ollaan saamassa sopua ja kun yhteismenetelmästä on kyse, niin minusta on hienoa, että te puhuitte hollantia tästä puheesta. Ihan hyvä, jos työryhmässä valitsee konsensus, mutta kansallinen verotuspolitiikka, siitä keskustelemaan, se on hyvä asia. Sanktioista totesitte, että työtä työtä. Tämä tarkoittaa sitä, että yksimielisyyttä ei ole olemassakaan. Tätä tarkoittaa, kun loppupuolella sitten on varsinainen koetus edessä. Kollega Schulz viittasi jo yhteismenetelmään. Nyt äh, Lissabonin sopimusta ryhdytään toteuttamaan käytännössä. Niin Eurooppa-neuvosto on nyt unionin instituutio. Mutta mitä tämä käytännössä tarkoittaa, sitä oikeastaan ei vielä tiedetä. Jäsenvaltiot noissa yhteisöissä usein pitävät kiinni vain kansallisista intresseistä. Yhdistyneen kuningaskunnan, yhteiskunnan kuningaskunnan kansallinen etu on esimerkiksi mahdollisimman vähän käyttää yhteisömenetelmää. Eihän tämä tiedä hyvää yhteisömenetelmän kannalta. Ja kun jäsenvaltiot haluavat pitää kiinni omista edustaan huippukokouksissa, niin tämä on ikävä asia Euroopan yhteisömetelyn kannalta. Hienoa, että puhuitte hollantia kuitenkin. One minute. Kiitoksia, Rova Jill Evans. Yksi minuutti, olkaa hyvä. This is a... Kiitos puhemies. Tämä on kriittinen aika. Euroopan unionin on osoitettava johtajuutta erityisesti kun ajatellaan köyhdenvastaista taistelua ilmastonmuutosta, mutta myös hallinnon kannalta sisäisesti. Ja tämä ei kuulu pelkästään jäsenvaltioille. Meidän on saatava parempaa hallintoa niin, että vajeet saadaan myöskin paremmin valvontaan perussopimusten mukaisesti. Kaikilla alueilla, myös aluehallinnoilla on tärkeä rooli tässä niin, että voimme myös vähentää alueellista eriarvoisuutta puheenjohtaja Barroso olisi tervetullut oman vaalipiireeni ensi viikolla. Siellä on saatu rakennerahastotukea niin, että voidaan taistella Euroopan korkeinta äh, köyhyyttä vastaan. Voisin osoittaa hänelle, kuinka tärkeää rahoitus on ollut yhteisöllemme ja taloudellemme, jotta tämä edistys jatkuisi omalla ja muillakin alueilla. Aluerahoitusta ei saa uudelleen kansallista jäsenvaltioille kehotan komissiota ja neuvostoa olemaan vaarantamatta tätä EU-apua pitkän aikavälin kehityksen nimissä. Kiitoksia. Seuraavaksi Dirk Jan Epping, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Pyytäisin, että Verhofstadt jäisi tänne saliin. Romanit on vaikea sosiaalinen ongelma Euroopassa, enkä halua tässä tekopyhyyttä. On kuultu Van Verhofstadtin lausunto edellisellä täysistunviikolla. Hän syytti Sarkozy, että si- asioista, joita hän itse tehnyt herra Verhofstadt pääministerinä 1999 vuonna, karkotti romaniryhmiä Slovakiaan. He olivat eri ryhmistä Bel- Belgiassa ja, ja ihmisoikeustuomioistumista Belgia tuomittiin. Kansalaisjärjestöt protestoivat tätä vastaan. Ja naiset ja herrat, meillä on oikeus saada tietää, Ihmisillä on oikeus saada tietää. Tästä syystä tämän sanonkin. Koska meillä on kaikenlaisia lausuntoja vähän kaikesta, siksi herra ei enää kuuntelekaan. Koska hän ei halua, että hänelle muistutetaan tästä. Ja nyt näin minä teen nimenomaan. Tästä syystä minut on valittu, että muistutan hänelle hänen teoistaan. Puhemies, jos tässä nyt halutaan tekopyristä palkaa Nobel-palkinto, niin ihan varmasti herra Verhofstadt sen voittaa ihan helposti. Kiitoksia kovasti. Um, Kiitoksia. Seuraavaksi Mario Borghezio. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Puhemies, niin tekopyhdestä ensinnäkin kyllä komission jäsen Redillekin voidaan palkinto antaa, koska siinä unohdettiin, että se kuinka paljon mitä teksteihin tulee, mikä tilanne oli romaanien Luxemburgissa aikana. Ei tässä ole mikään romaaniongelma, koska romaanille leiret, leirejä ei ole mainittu laissa. Minä toivon, että Euroopan neuvosto vihdoinkin näki, että valtion ja hallituksen pehmit antavat hyvän läksytyksen, hyvän läksytyksen komissiolle patriotismista. Eivät komission jäsenten suulla ruveta loukkaamaan jäsenvaltiota, varsinkaan Ranskan kaltaista joka on aina vapautta ja ihmisyyttä kunnioittanut. Tässä on valtava ero siinä, mitä te kutsutte Eurooppa-oikeudeksi, mikä on kansojen oikeus. Eurooppa-oikeus ehkä on se, että on oikeus hyödyttää ja varastaa. Ei se ole mitään populismia ja rasismia. Mutta mitä Le Monde on todennut, niin, niin tästä on jo esimerkkejä myös teidän maassanne. Daniel van der Stolp. Kiitoksia. Sitten Daniel van der Stoop sitoutumien ryhmästä. Olkaa hyvä. Puhemies, kaksi viikkoa sitten parlamentti hyväksyi päätöslauselman ja oikeastaan otettiin ennenaikaisesti kantaa parlamentin politiikkaan. Ja sitten komission jäsen Reding esitti vertauksiaan ja seuraukset me kaikki tunnemme. Kun me Euroopan unionissa asetamme syrjään oikeudelliset näkökulmat, niin näin voi käydä. Olisimme voineet ottaa huomioon äh, enemmänkin demokraattiset näkökulmat ennen kuin sitten hypäsimme, hypäsimme johtopäätöksiin. Kenen pitäisi oikeastaan valvoa tilannetta? Komissiohan on tässä oikea osoite, ainakin komissio niin sanoo. Meillä on myös yhteisöjen tuomioistuin ja myös paikalliset tuomioistuimet ja tuomarit. Ei komission asia välttämättä ole puuttua tällaisiin asioihin. E, nämä eivät ole mitään karkotuksia. Jos me nyt hyväksymme sen, että, että varastetaan ja ryövätään, niin näin sitten käy jos vain suljetaan silmät joidenkin kansalaisten virheelliseltä käytökseltä. Me puhumme rikollisista, jotka pitäisi karkoittaa. Toivottavasti neuvosto nyt ottaa pallon haltuunsa ja johtaa tätä. Kiitoksia. Sitten Werner Langen puolitoista minuuttia. Olkaa hyvä. Puhemies, minua hämmästyttää tämä teidän optimist optimistisuutenne tämän työryhmän väliraportin suhteen. Kun tarkastellaan taloudellista tilannetta, vaikuttaa siltä, että sekä te että Barroso olette sanoneet ennenaikaisesti, että talous on merkittävällä tavalla elpynyt. Entä Yhdysvallat? Jos ei Yhdysvallat ole mukana samassa veneessä, silloin talouskriisiä ei ole voitu hoitaa. Hienoa, että edistystä on havaittu ja toivomme kaikki todellakin, että tämä kaikki toteutuu. Ja kun keskustelin Rova Lagardin kanssa, niin hän on väittänyt, että Saksa on tässä muiden kustannuksella parantanut omaa kilpailukykyään tässä tilanteessa. Ja ilman, että taloudella on tiettyjä vetureita, talouskasvua ei synny. Mistä talouskasvua saadaan, ellei joku sitten vedä tätä juna eteenpäin? Mikäli joku haluaa tässä toimia jarrumiehenä, sitten ei koskaan päästä perille yli, yli ylen määräinen velkaantuminen on yksi kysymys, joka kuuluu tähän keskusteluun. Minun nähdäkseni ei riitä, että puhutaan tästä eurooppalaisesta kaudesta, European semester, hienoa, että nyt tällainen otettu käyttöön kuitenkin, mutta ilman vahvempaa automatiikkaa, vahvempaa koneistoa, joka on komission piiriin rakennettu, eikä niinkään ECOFIN-neuvoston puolelle, Ilman tällaista emme saa kasvu- ja vakaussopimusta pistettyä kunnolla täytäntöön nyt keskustelussa esiin osetulla tavalla. Luottamuksen uudelleen palauttaminen on tärkeä asia, mutta muutkin kollegat totesivat, että yhteisömenetelmä ja parlamentin mukanaolo on, täytyy tässä varmistaa. Kiitoksia. Sitten Stephen Hughes, yksi minuutti, olkaa hyvä. Thanks very much, President. Kiitos puhemies. Taloushallinnossa ryhmäni kannattaa sitä, että saamme vahvempaa eurooppalaista koordinaatiota, mutta epäilemme kyllä siitä, sitä suuntaa, johon neuvosto ja komissio ovat tätä viemässä. Jos halutaan vahvistaa epätasapainoista suuntausta, niin tämähän on ollut vallalla jo vuosikymmenen. Tämä perustuu sille oletukselle, että äh, tasapainoiset budjetit johtavat parempiin työmarkkinoihin ja sitten kasvu ja vauraus jakautuisi tasaisemmin. Julkinen rahoitus toki on tärkeää, mutta jos joskus tarvitsemme tasapainoa, niin nyt juuri tarvitsisimme sitä. Tämä jätetään huomiotta. Meillä on 20 miljoonaa työtöntä Euroopassa. Meidän on huolehdittava sosiaaliturvasta, joka on heikentynyt. Tarvitsemme taloushallintoa, jolla saadaan tasapainoinen politiikka miksi, niin että saamme myös korkealaatuisia työpaikkoja. Näiden tavoitteiden on kuljettava käsi kädessä ja uudistus olisi ohimennyt tilaisuus, jos tämä johtaisi vain siihen, että budjetteja tasapainoitettaisiin, julkinen velka vähenisi. Eh, Kiitoksia. Kollega Hughes, teille on esitetty kysymys. Sopiiko tämä teille? Herra Lambsdorff, olkaa hyvä. Ja kollega Hughes, Herra kollega Hughes, me olemme tehneet yhteistyötä. Minä arvostan teidän työtänne valtavasti, mutta teidän analyysin, joka liittyy talouskriisiin ja niihin toimiin, joihin täytyy nyt ryhtyä, niin minun mielestäni ne ovat kyllä pielessä, niin kuin ryhmänne näkemykset että muutenkin tässä asiassa. Eikö ole totta, että ylimäär, ylimääräinen velkaantuminen – johti tähän nykyisen kriisiin. Eikö tämä pidä paikkaansa? Ettekö te katso siksi, että on tarpeellista nyt ryhtyä pitämään kiinni terveestä talous- ja rahoituspolitiikasta ja täytyy pitää samalla kiinni tästä kasvavaa sopimuksesta? Ettekö te ole samaa mieltä? Ja, colleagues, well, colleague Stefan Hughes. Herra Hughes. Puhemies, on hyvin vaikea minuuttiin puristaa monimutkaisia asioita, mutta virkkeelle sanoisin, että on erittäin tärkeää saada tervettä taloudenpitoa, siitä olen samaa mieltä, mutta kyse on ajoituksesta ja menetelmästä, joka omaksutaan, sekin on tärkeää. Jos se tehdään liian nopeasti, kuten on esitetty, palataan kolmeen prosenttiin äh, liiallisen alijäämän kriteerinä 13 mennessä, niin voi olla, että kaikki mahdollinen kasvu joutuu vaaraan ja taas joudutaan lamaan ja korkean työttömyyden. Se on väärä lähestymistapa, tarvitaan kahden raidan lähestymistapaa, eikä pelkästään ruveta leikkaamaan alijäämää. Uh, uh, thank you. Kiitos. No niin, kollegat, muut keskustelut ovat tietenkin keskusteluja. Mielenkiintoista saada tällaista vilkasta keskustelua. Mario Mauro, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Kaksi kysymystä esitystä neuvoston puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle komissiosta. Ensinnäkin tästä logiikasta, joka liittyy ulkosuudenhallintoon. Minun teki suuren vaikutuksen se, että kun on nyt varapuheenjohtaja nimittänyt päälliköitä, niin siellä on yksi hollantilainen, etelä-afrikkaan ranskalainen, Chadin ja espanjalainen Argentiinaan, italialainen ja Albaniaan. Tässä on minun mielestäni miten voidaan näitä puolustaa. Ja tämä on ikään kuin uuskolonialista logiikkaa. Missä on tämä eurooppalainen logiikka, kun yksikkö ollaan järjestämässä? Tämä on vilpitön kysymys, koska mielestäni tällä on valtava vaikutus siihen, mikä on sitten Euroopan rooli jatkossa. Onko Euroopan rooli edes se, että vain eri hallituksen alueista politiikkaa harjoitetaan. Jos näin tehdään, erehdymme pahasti. Toinen kysymys liittyy romaneihin pitää paikkaa sitä poliittisista syistä voidaan kritisoida sitä tai tätä hallitusta eri päätöksistä, mutta meidän täytyy peruskysymykseen puuttua. Haluammeko vai emme yhteisöllistää tämän teeman, joka liittyy romaneihin ja niihin ongelmiin, jotka liittyvät heihin, ja voimmeko yhteisöllistää myös Euroopan pyrkimyksen puuttua maahanmuuton virtoihin, joten tulee etelästä. Ilman vastausta tähän kysymykseen ilmiselvästi me jatkuvasti taistelemme keskenämme ilman, et, ilman, että ymmärrämme, miten kansalaiset elävät todellisuudessa. Kodik. Kiitoksia kollega Rouva Bervaus Beres, minuutti. Merci, monsieur le président. Kiitos puhemies. Äh, puheenjohtajat, romanikysymyksessä tässä vaiheessa keskustelua täytyy varmaankin muistuttaa unionin asemasta. Unioni on moninainen Tätä periaatetta täytyy soveltaa myös romanikysymyksiin. Unioni, yhte, yhtenäisiä, mutta moninaisia. Moninaisuudessa on yhtenäinen unioni. 2020 strategiassa olemme määritelleet syrjäytymisen ja köyhyyden yhtenä päähaasteenamme. Vai lähdemmekö me uuteen strategiaan? täytyy pitäytyä siinä, mitä me olemme määritelleet. Meillä on tähän taloudelliset voimavarat ja pääsemme sitten suuren askeleen eteenpäin Romanian integroinnissa. Puhemies, kaikki puhuvat merkittävästä menestyksestä tässä Euroopan neuvoston kokouksessa. Mutta minä en kyllä ole oikein hyvin ymmärtänyt, mikä on Euroopan parlamentin rooli tässä näytelmässä. Onko kyse vain siitä, että järjestämme keskusteluja täällä, niin kuin niin usein teemme? Emme kyllä tässä mielessä ole tavoittaneet tavoitettamme kun te tapasitte sosiaali- ja työllisyysministerit, niin kuuli, te kuuntelitte heitä Eh, taloushallinto tällä hetkellä kääntää selkänsä todellisille haasteille, joita meillä on edessämme ja joihin on tartuttava. Me luotamme teihin, että taloushallinnossa noudatetaan tasa-arvoisuutta, tasapainoa. Eh, Aikane päättyi. Seuraavaksi kollega Zarius Volski, puolitoista minuuttia. Palatakseni ulkopolitiikkaan, jonka piti olla huippukokouksen tärkein teema. Ulkopolitiikan ei pidä olla pelkästään sellaista, että se reagoi tilanteisiin, vaan sen täytyy olla myöskin ennakoivaa, kokonaisvaltaista ja tavoitteisiin pyrkivää. Nykyinen keskustelu ulkosuhdehallinnosta pelkään pahoin on sellaisia, se perustuu liian suurille odotuksille, ellei sitten yhteistä ulkopolitiikkaa saada mukaan kuvioihin. Sinänsä pelkkänä instrumenttina se ei toimi. Tarvitsemme ilman poliittista lähentymistä. Jäsenvaltioiden näkemysten täytyy lähentyä. Näen, että Euroopan neuvoston puheenjohtajalla tässä on erittäin merkittävä rooli, koska hän, voi pystyä, hän pystyy yhdistämään jäsenvaltioiden päämiehet parlamenttien ja Euroopan parlamentikin täytyy lähentyä toisiaan. Silloin tämä instrumentti voi toimia. Tarvitsemme pätevää ulkopolitiikkaa ja parantamisen vara tässä suhteessa on paljon. Pätevää tarkoittaa sitä, että 27 jäsenvaltioiden, 27 jäsenvaltion täytyy olla edustettuna. Tarvitsemme rikkaampaa, pätevämpää, voimakkaampaa ulkopolitiikkaa, joka perustuu kaikkien 27 jäsenvaltion kokemuksiin ja pätevyyteen. Strategisten kumppaneiden kanssa meidän täytyy määritellä tarjota, siis kumpi täytyy määritellä. Luettelo on liian pitkä. Minun mielestäni lista on todellakin pitkä. Meillä täytyy paremmin määritellä tärkeimmät kumppanit. Ja ainoastaan ne, joiden poliittiset näkemykset ovat ehkä lähinnä meitä ja joiden arvot ovat samat kuin meidän. Ja myöskin globaalit strategiset aihealueet ovat niitä, jotka auttavat meitä määrittelemään, ketkä kumppanit ovat kaikkein tärkeimpiä. David Maria Kiitoksia. Seuraavaksi David Maria Sassoli. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Herra puhemies, viime viikolla me näimme spektaakkelin, joka oli hyvinkin häiritsevä, kun ajatellaan Berlusconia, Sargoosia, näitä keskusteluja, joita on käyty heidän maissaan. Me ymmärrämme, että pääministeri Ranskassa on suurissa vaikeuksissa omassa maassaan. Ja nyt komissio joutuu selittämään asiaa. Ensin on kritiikkiä, sitten toiseksi halutaan jopa poistaa puheoikeus komission jäseneltä. Täytyy muistuttaa tästä, kuten parlamentti muistutti asiasta, että romanit ovat Euroopan kansalaisia, täysivaltaisia sellaisia. Heidän täytyy puolustaa. Meillä on välineitä kyllä. Ei pidä peljätä sitä, että käytetään myös rikkomusmenettelyä tarvittaessa, kun meillä on periaatteet, joita noudattaa Euroopan rakentamisessa. Miten muuten voisimme olla samaa mieltä näistä strategioista, että päästään talouskriisistä? Siksi puheenjohtaja, me, näkemyksiä on kuultu, populismia myös paljon, kaikista peloista ja Euroopan parlamenttia ja te komissio vastatkoon tähän, että saadaan enemmän sosiaalista Eurooppaa, enemmän kansallisuutta. Me haluaisimme näin tähän reagoida myös tähän kritiikkiin. Francisco Jose Milan Mon. Seuraavaksi Francisco Jose Milan Mon. Puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia. Euroopan neuvoston käsitelty paljon ulkosuhteita. Me olemme uudessa maailmassa, uusia pisteitä, uusia napoja ja paljon uusia toimijoita. Meillä on myös eh, eh, suuria haasteita. Kukaan ei toimia yksin, ei EUkaan. Kuten pari päivää sitten komission puheenjohtaja totesi, maailmanlaajuisessa maailmassa koolla on merkitystä. Euroopan täytyy olla yksi toimija. Olen että viime viikon New Yorkissa ei pystytty vahvistamaan meidän asemaamme YKssa. Se on huolestuttava suuntaus. Toivottavasti tulevaisuutta myös valmistellaan huippukokousten osalta paremmin. Muuten se ajatellaan tätä New Yorkin äänestystä tarvitaan myös tärkeitä kahdenkeskisiä neuvotteluja, pelkästään monenkeskisiä. Meidän täytyy myös pystyä hallitsemaan taloushallinto niin, että saadaan paremmat toimivallat eri elimille. Ajatellaan ei 20kin. Yhdysvaltain kanssa täytyy käydä keskustella, se on välttämätöntä. Meillä on paljon yhteisiä arvoja heidän kanssaan. Ja toivottavasti marraskuuden huippukokous menestyy hyvin. Lissabon on antanut uusia välineitä. Nyt ulkosuhteessa me täytyy toimia jatkuvuuden ja koherenssin nimissä. Mutta yhtä lailla on välttämätöntä, että vahvistetaan sisäisesti Euroopan unionia osoittaa poliittista tahtoa 27 kesken, varsinkin kaikkien tärkeimmän jäsenten kesken. Tämä prosessi on välttämätöntä, mutta se on vaikea taival ja on välttämätön. Ja siksi meidän täytyy korostaa Eurooppaa ja niin, että päästään eroon tästä vanhasta aikakaudesta. Slightly too fast. Kiitoksia. Te puhuitte hieman liian nopeasti ja tulkit eivät oikein pystyneet kovinkaan tarkasti tulkkaamaan teitä, joten älkää puhuko niin nopeasti. Seuraavaksi Rova Zita Gurmai. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Commissioner colleagues, the EU has half... Puhemies, komission jäsen. EU:ssa on puoli miljardia ihmistä, mutta monet eivät ole kiinnostuneita politiikasta. Äh, Yhdysvalloissa on 250 miljoonaa ihmistä. EUlla on kaikki mahdollisuudet muodostua maailman vallaksi. Sehän on ollut kulttuuri- ja talouden alalla tätä jo kauan, mutta emme ole toteuttaneet potentiaaliamme tähän mennessä täysin, koska olemme olleet hajautuneita. Ulkoisissa toimissa tämä muun muassa näkyy. Meillä ei ole todellista ääntä. Yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ovat sellaisia, jotka eivät poliittisesti juurikaan näy tällä hetkellä. Pidämmepä sitä tai ei, ei, niin yhteinen ääni tarkoitsee sitä, että meillä olisi enemmän turvallisuus- ja puolustuspolitiikan koordinointia sehän kuuluu pitkälti kansallisen suvereniteettiin, mutta jos jäsenvaltiot eivät tästä pääse eteenpäin, niin me emme saa suurempaa painoarvoa kansainvälisesti. Sen takia Van Rompäyn aloite on tervetullut ja haluan äh, rohkaista etenemistä tällä tiellä syvemmälle. Thank you, colleague, for your speech. Kiitoksia tästä teidän puheenvuorostanne. Seuraavaksi Rouva Liivia Jarokaa, yksi minuutti, yksi minuutti ja puoli minuuttia. Unkarin puheenjohtajakaudella varmasti romanikysymys nousee esille. Parlamentti on ollut painostamassa, jotta saisimme yhteisen romanistrategian ja meillä on useita jäsenvaltion edustajat tässä mukana. Toivon, että neuvostokin tukee puheenjohtajavaltiota niin, että saamme yhteisen ratkaisun yhteiseen eurooppalaiseen ongelmaan. Pää ongelma Euroopan romaniväestön integraatiossa ei niinkään ole syrjintä, vaan se, että siellä on taloudellisia ja historiallisia tekijöitä. Strategiassa on määriteltävä myös talouden näkökulmasta sopivat ratkaisut ja otettava huomioon maan, maantieteelliset erot köyhyydessä. Strategian täytyy mahdollistaa EUn koordinoitu toiminta, kehitysohjelmat jossa on selkeät indikaattorit. Yhteisön monitorointi täytyy varmistaa niin ikään ja lyhyellä aikavälillä paneurooppalainen toimintaohjelma täytyy olla sellainen, että köyhyys ei siirry sukupolvelta toiselle ja keskipitkällä aikavälillä täytyy huomioida myös alikehittyneisyys. Hieman hitaammin, hyvä rouva. Muuten hyvä, mutta hitaammin. Pitkällä aikavälillä köyhyyden vähentämisen täytyy olla pääasiassa, koska tarvitsemme veronmaksajia. Tämän täytyy olla kaikkien asianosaisten yhteinen ponnistus, EUn jäsenvaltioiden, toimielinten ja romanien yhteinen ponnistus. Euroopalla ei ole varaa toteuttaa asioita business as usual tyyliin, vaan ihmisten kärsimykset ovat kovin suuria ja toimimattomuuden seuraukset ovat vaarallisia. Meidän on toimittava nopeasti niin, että voimme muuttaa koko lähestymistapamme kokonaisuudessaan. Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Seuraavaksi varapuhemies Hannes Svoboda, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Ensinnäkin sana komission suuntaan. Edellisellä kerralla, kun Barroso ja Reding sai hyvin paljon kritiikkiä romanikysymyksen osalta. Haluaisin nyt kiittää siitä selkeästä linjasta, joka komission puolella on omaksuttu. Asioita täytyy tietenkin punnita ja ottaa huomioon kumpi, kumpikin osapuoli ja kummakin osapuolen argumentti, mutta nähdäkseni se, mitä Rova Reding on todennut, hän on puhunut aivan oikein ja todennut komissio puuttuu sisältökysymyksiin. Herra Van Röben, minä kyllä ymmärrän, että teillä on hyvää tahtoa, mutta kun te totesitte puhuvan nyt 27 jäsenvaltion äänellä, niin mikä on yhteinen linja esimerkiksi Kiinan kysymyksessä? Ja totesitte, että luotte strategioita ulkopolitiikkaa varten. Ei, ettei samassa yhteydessä mainita laisinkaan komissiota tai saitika sitten parlamenttia. Esimerkiksi kun on kauppapolitiikasta yhteydessä parlamentin tukea ja ulkopoliittinen strategia. Kyllä meidän siinäkin pitää olla oma roolimme. Graf Lambsdorff sanoi asioita, joista olen samaa mieltä. Ei me, emme voi jälleen kerran olla tässä maksajana, mutta sitten YK piirissä emme saisikaan sitten ääntävän kuuluviin. Näin ei saa käydä. Kun te keskustelette neuvostossa jäsenvaltioiden päättäjien kanssa, täytyy varmistaa, että pystymme puhumaan voimakkaalla äänellä myöskin esimerkiksi YKssa. Marian Jean Marinescu. Kiitoksia Marian Jean Marinescu. Puolitoista minuuttia, alkaa hyvä. Kiitos, herra puhemies. Neuvosto keskittyi ennen kaikkea ulkosuhteisiin, mutta emme saa unohtaa kansalaisten ongelmia, ennen kaikkea taloudellista tilannetta. On ilahduttavaa, että saatiin aikaan yhteisymmärrys, kun puhumme eurooppalaisesta lähestymistavasta, mutta jos me emme saa aikaan myös pakotteita, emme pääse puusta pidemmälle. Pakotteita ei saa käyttää kansalaisten rangaistamiseen siitä, että leikataan esimerkiksi eurooppalaisia tukia. Meidän täytyy ennen kaikkea puuttua ennaltaehkäisevästi alijäämätilanteeseen niin, ettei mennä miinuksen puolelle enää. Sitten romaneista. Kaikkien kansalaisten Euroopassa täytyy noudattaa lakia, kaikkien jäsenvaltioiden täytyy noudattaa eurooppalaista lainsäädäntöä. Jos joku ei kunnioita, oli sitten jäsenvaltio tai kansalaiset kärsiköt seurauksista. Tässä nimenomaisessa tapauksessa olen sitä mieltä, että kansalaisten rankaiseminen tai jäsenvaltioiden rankaiseminen ei välttämättä perusongelmaa ratkaise. Romaani-asia voidaan ratkaista pelkästään eurooppalaisella politiikalla. Olen vakuuttunut, että kaikki jäsenvaltiot pystyvät saamaan aikaan luettelon toimenpiteistä romanien kotouttamiseksi. Mielestäni eurooppalainen politiikka edellyttää yhtenäistä luetteloa, yhtenäistä ohjelmaa, jota toteutetaan kaikissa jäsenvaltioissa samanaikaisesti. Minä uskon myös, että näiden ajatusten toteuttaminen ei välttämättä edellytä lisää varoja tai lisää vastuuta, vaan poliittista tahtoa. Thank you, colleague. Kiitoksia. Seuraavaksi Rova Korien Wortman Kool, puolitoista minuuttia. Voorzitter Van Rompuy. Kiitoksia puhemies. Puheenjohtaja Van Rompuy, teillä on valtava haaste edessänne. Miten te pääsette kansallisten etujen ja intressien viidakosta kohti eurooppalaista yhtenäisyyttä? Varsinkin mikäli suurimmat jäsenvaltiot pistävät hanttiin. Tämä osoittaa, että edistystä saadaan aikaan, mikäli nä- tähän päästään. Meidän täytyy taistella esimerkiksi talouskriisiä vastaan. Tätä varten tarvitaan kunnollista taloushallintoa. Ja nyt äh, te olette menossa oikeaan suuntaan ja hyvin paljon edistystä on saatu jo aikaan, koska vuosi sitten ei olisi voinut edes kuvitella, että saadaan tällainen eurooppalainen European Semester aikaan, taikka kasvu- ja vakaus sopimus ja parempi talouskasvu. Joten äh, pidän tätä kaikkea hyvänä. On erittäin tärkeää, että komissio nyt pitää kiinni aloiteoikeudestaan. Komission täytyy olla kunnianhimoinen pyrkimyksissään. Niin ikään sanktioiden osalta komission täytyy tehdä tehtävänsä, koska loppujen lopuksi säännöistä ei ole hyötyä, mikäli niitä ei pistetä täytäntöön. Me tulemme tarkalleen seuraamaan, mitä tapahtuu kansallisten talousarvioiden suhteen. Joitakin suosituksia on tehty ja meidän täytyy varmistaa, että neuvosto pistää nämä suositukset myöskin täytäntöön. Olipa sitten kritiikki suunnattu Pariisin tai Lontoon suuntaan, säännöt täytyy pistää täytäntöön. Kasvu- ja vakaussopimuksesta ei ole muuten mitään iloa kenellekään. Haluaisinkin kuulla teidän kommenttinne näihin asioihin. Ymmär- hyväksyttekö myöskin parlamentin roolin näissä asioissa? One minute. Kollega Kuzes seuraavaksi, olkaa hyvä. Puhemies, ensinnäkin haluaisin todeta olevan iloinen siitä, että mitä tulee romaneihin. Kannanotot ovat tasapainoisia, suuntavat katse tulevaisuuteen köyhyyden ratkaisemiseksi tämän väestönosan kohdalla. Herra puhemies, haluaisin todeta teille, että minä kovasti arvostin teidän tapaanne kuvata viime kuukausien saavutuksia. Täsmällisesti ja kurinalaisesti esititte sen ja täytyy pitää mielessä kaikki se, mitä Eurooppa tekee, eikä välttämättä muisteta sitä, mitä parlamentti tekee. Jos ajatellaan esimerkiksi valvontaa varsinkin, nimenomaan parlamentti on halunnut, että saadaan eurooppalaista lähestymistapaa valvonnassa, jotta se toteutuisi. Tehän tiedätte, ECOFIN neuvoston kanta 2009 joulukuuta oli paljon vastahakoisempi. Meidän täytyy jatkaa nyt aikana, jolloin G20 saa Ranskasta eurooppalaisen puheenjohtajan, meidän täytyy puhua voimakkaammin yhdellä äänellä. Ja meillä täytyy olla konkreettisia esityksiä tulevaisuutta varten. Me luotamme teihin, herra puheenjohtaja. Kiitoksia. Herra Zabatabaji, yksi minuutti, olkaa hyvä. Barzo. Van Rompuy elnök urat, akinek a tevékenységét én nagyon... Puhemies, puheenjohtaja Van Rompuy. On hyvin tärkeää, että te olette johdonmukainen omassa työssänne. Jos teidän tarvitsee vakuuta jäsenvaltiot siitä, että miten romanit oikein elävät, niin todellakin tarvitaan pitkän aikavälin strategiaa. Meillä on olemassa tällainen suunnitelma, siinä on määräajat, rahoitus, herra Sefcovic komissiosta ja äh, puhemies Busek, teidän pitäisi tehdä yhteistyötä niin, että saisimme aikaiseksi valvontajärjestelmän, seurantajärjestelmän niin, että jäsenvaltiot noudattaisivat sitoumuksiaan kattavasti. Meillä pitäisi olla Euroopan unionin romaanistrategia, jossa määriteltäisiin se, mikä on alueiden rooli, kuka vastaa mistäkin mitkä ovat toimivaltuudet ja mikä olisi lisäarvo siitä, että meillä olisi Euroopan tason strategia? For your Kiitoksia tästä puheenvuorosta. Sitten Charles Görens, yksi minuutti, olkaa hyvä. Euh, Kiitos puheenjohtaja Herra Van Rompuy. Me tiedämme, missä määrin kannatte huolta sitä, että haluatte luoda yhteistä rintaa Euroopassa ulkoisesti ja sisäisesti. Mutta minun mielestäni tapa, jolla meidän edustuksemme on G20, jota siirtämme on kahden luokan eurooppalaisia, ne joilla on jäsenasema ja joilla ei ole tätä asemaa, ne joilla on ja joilla ei. Se on vastoin yhtäläisyyttä ja yhteistä rintamaa. Paras tapa yhtenäisyys, taata yhtenäisyys Euroopan unionissa G20 on, että meillä unionin edustettuina muun muassa komission ja neuvoston voimin, eikä pelkästään jäsenvaltioiden voimin. Jos olette tätä mieltä, mitä aiotte tehdä tämän hyväksi? Uh, thank you, colleague. Kiitoksia. Nyt haluaisin pyytää, hyvät kollegat, että ette nosta sinisiä korttejanne. Vai haluatteko te esittää kysymyksen? Te siellä, haluatteko te esittää kysymyksen? Please. Hyvät kollegat, Nostakaa tällainen valkoinen paperi, mikäli haluatte osallistua menettelyn ilman puhjalistaa. Pyydän anteeksi, mutta sininen kortti on eri tarkoitusta varten. Te olette nyt luettelossa. Täällä on 25 henkilöä, jotka ovat pyytäneet jo puheenvuoroa, joten en voi kaikille antaa mahdollisuutta puhua. Olen tästä kovin pahoillani. Seuraavana listallani on rouva, rouva Catherine Grace. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Monsieur Van Rompuy, je vous Van Rompuy, muistimme siitä, että ihmisarvo on unionin ydinasioita. Nyt kun poliittinen hirmuyrsky on vallannut näkymät ja xenofobinen hallituksen toiminta Ranskassa on toteutunut, niin eh, toiminta ei ole odotustemme tasolla. Van Rompuy ei pidä nyt eh, pettää odotuksia. Me odotamme tuomitsemista jäsenvaltion suuntaan, joka ei ole kunnioittanut EU-lainsäädäntöä. Me odotamme konkreettisia ehdotuksia. Strategiasta on jo päätetty. Rahoituksen arviointi pitäisi toteuttaa haluaisin nostaa esille kysymyksen myös oikeuksista ja velvollisuuksista. Tästä Dolkin puhui. Kun lapset ilmoitetaan kouluun, niin pitäisi olla sitten myös koulukuljetuksia, busseja. varmastikin ymmärsitte, että romaniasioissa me emme tarvitse pelkästään sanoja ja puhetta, vaan tarvitaan poliittista selkeää tahtoa. Kiitos. Uh, thank you. Uh, Kiitoksia. Kollega Potrio, Potrovski. Yksi minuutti, olkaa hyvä. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Głównym Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Tärkeimpänä asiana Eurooppa-neuvoston esityslistalla oli ulkopolitiikka Lissabonin sopimuksen voimaan astumisen jälkeen. Valitettavasti vain jälleen kerran keskusteluissa tämä jäi muiden asioiden varjon, lähinnä romanikysymyksen varjoon. Tämä vahvistaa sen huolen, joka minulla on ollut aiemminkin, nimittäin sen, että jäsenvaltiota puuttuvat tai hoitavat lähinnä omia sisäpoliittisia ongelmia sen sijaan, että olisivat kiinnostuneita EUn ulkopolitiikasta. Kun ulkopolitiikkaa määritellään, tarvitaan tietystikin selkeitä strategioita, mutta tarvitaan muutakin. Te totesitte esimerkiksi, että transatlanttisia suhteita täytyy kehittää. Toivottavasti tänä vuonna järjestettävä huippukokous presidentti Obaman kanssa tuo mukanaan tuloksia ja että Yhdysvalta, Yhdysvallat vihdoinkin antavat periksi kannoistaan ja voidaan enemmän puolustaa meidän intressiämme. Tärkeää on myöskin tämä viisumikysymys. Viisumipakko pitäisi poistaa kaikilta EUn jäsenvaltioilta. Senhor Presidente, em primer lugar, eu queria cumprimentar o President... Kiitoksia, puhemies. Aivan aluksi haluaisin kiittää puheenjohtaja Van Rompuyta näistä päätelmistä ja neuvoston kokouksen tuloksista. Hän on pyrkinyt viemään asiaa eteenpäin niin, että saadaan eurooppalaista lähestymistapaa. Minun ryhmässäni varsinkin minun kansallisessa valtuuskunnassa haluamme tukea tätä. Toiseksi haluaisimme kiittää myös komissiota tehdyistä ponnisteluista. Komissio on aina tukenut sitä, että saadaan eurooppalaista taloushallintoa. Kolmanneksi haluaisin sanoa lyhyesti myös ulkosuhteista ja siitä, että ja meidän suhteestamme Pakistaniin. Meidän täytyy osoittaa solidaarisuutta Pakistanille. Mutta joka tapauksessa meidän täytyy myös suojella niitä maita, jotka täyttävät velvollisuutensa omia työntekijöitään kohtaan, niin meidän täytyy puolustaa niitä, jotka myös eivät kannata lapsityövoimaa. Sitten rouva Vlasikova Benova, olkaa hyvä. Uh, pan Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Olisin nyt lyhyesti käsitellä kahta seikkaa. Pari viikkoa sitten meillä oli täysistunto, jossa sivuttiin romanikysymystä, joka on tänä päivänä erittäin päivän polttava Osa kollegoista ei ole koskaan käynyt romani-leirissä, eivätkä he tiedä minkälaista elämä siellä on. Kuitenkin heillä on erittäin voimakkaita ja mielenkiintoisiakin mielipiteitä asiasta. Arvostan hyvin paljon komission jäsen Redingin ja puheenjohtaja Barroson kannanottoja ja toivottavasti me pystymme ratkaisemaan tämän asian romaniväestön etujen mukaisella tavalla. Toinen aihe, josta haluaisin puhua, on budjettikuri ja taloushallinto. Sääntöjen ei pitäisi olla pelkästään poliittisen luonteeltaan, vaan pitäisi varmistaa, että ne sitovat kaikkia jäsenvaltioita. Minä olen hyvinkin pettynyt, koska tässä liika on keskittynyt nimenomaan budjettikurikysymyksiin, eikä niinkään kaiken kattavaan lähestymistapaan, Toivottavasti meillä on johdonmukaisempi kaiken kattavampi lähestymistapa tulevaisuudessa. Muchas gracias, señor presidente. En las próximas... You must, you must push all... Yes, just now. Now it's okay. Now it's okay. Estar em destaque as graves contradições com que se debatam... Kiitoksia, puhemies. Tässä keskustelu on paljon vastakkainasettelua. Me haluamme olla mahtavimpia Euroopassa, haluamme puolustaa ihmisoikeuksia, mutta jotkut hallitukset, kuten Ranskan hallitus, osoittavat kuitenkin vihamielisyyttä ja ulkomaalaisvihamielisyyttä. Pääkaupungeissa toimitaan hyvin hitaasti niin, että voitaisiin puuttua spekulaatioon Meidän pitää toimia niitä valtioita vastaan, jotka eivät noudata sääntöjä. Tässä halutaan vain peitellä uusliberaalia talouspolitiikkaa. Meidän täytyy varmistaa, että Pakistanin kanssa saadaan yhteistyötä, mutta se ei saa kuitenkaan tapahtua hinta mihin hyvänsä, koska se saattaa johtaa suuriin vaikeuksiin tekstiiliteollisuudessa Portugalissa esimerkiksi. Siksi meidän täytyy valmistaa se, että me torjumme köyhyyttä ensisijaisesti politiikassa. Me luoda työpaikkoja niin, että voidaan taata oikeudet. Romana Jordan Zizel. Sitten rouva Jordan Zizel, viimeinen puhuja. Yksi minuutti, olkaa hyvä želim vas spomniti da smo tik pred dvema pomembnima mednarodnima okolskima konfliktima. puhemies haluaisin ilmoittaa että Meillä on nyt edessämme kaksi hyvin merkittävää kansainvälistä konferenssia. Biodiversiteettikokous lokakuussa Japanissa ja toinen kokous on Soulin kokous ilmastonmuutoksesta. Tämä tapahtuu YK puitteissa ja Euroopan unionilla on oltava siellä hyvin aktiivinen rooli. Samanaikaisesti on otettava kansainvälisesti myös kantaa ja löydettävä yhteinen linja Euroopan unionissa. Me tiedämme kaikki sen, että Kööpenhaminassa ei äh, onnistuttu ja siellä linjat hajosivat. Se ei ollut neuvottelujen kannalta hyvä lopputulema. Haluaisin kysyä, mitä neuvosto tarkoittaa, kun se sanoo, että meidän on puhuttava yhdellä äänellä? Ovatko hallitusten päämiehet sitoutu, valmiita sitoutumaan tähän? Okay. Uh, Mr. Vice President of the... Herra komission varapuheenjohtaja Herra Sefcovic, te saatte nyt vielä puheenvuoron. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitoksia kovasti, herra puhemies. Olet ollut kovin avokätinen. Myöntässä minulle paljon aikaa. Puhun lyhyesti ja reagoin vain neljän tärkeimpään aiheeseen, josta keskustelemme aamupäivällä. Ensinnäkin aivan selvästi on nähtävissä vahvaa tukea uudelle strategiselle lähestymistavalle tärkeinten kumppaneittemme kanssa. Meidän täytyy käyttää Lissabonin, Lissabonin puitteita paremmin, meidän täytyy käyttää paremmin Euroopan kantaa ja puolustaa toimivaltaamme ulkopolitiikassa. Meidän täytyy käyttää paremmin synergia ulkopolitiikassa ja meidän täytyy myös tehdä työtä jäsenvaltioiden toimielinten kesken, että voimme puhua yhdellä äänellä. Siksi arvostankin kovasti herra Rompäyn tapaa korostaa omistajuutta ulkopolitiikassa. Oli kyse pelkästään toimielimistä, vaan yhtä lailla on kyse myös jäsenvaltioiden johtajista. Nimittäin vain siten voimme puhua yhdellä äänellä, ei monenkeskisesti, vaan myös kahdenkeskisesti saavutetaan tuloksia. Muutama sana taloushallinnosta. Tässäkin olen havaitsevani vahvaa tukea parlamentilta niin, että ponsi säilyy muutoksen kanssa. Spring. Nehän alkoivat tänä keväänä. Tämä on tukea sille, että rakennetaan uusia parempi järjestelmä. Haluan vakuuttaa kunnianarvoiset jäsenet täällä siitä, että me emme kriittisesti katso budjettivajetta pelkästään, vaan me myös hyvin läheisesti tutkimme velka-asiaa, miten paremmin sitä hallita, miten sitä valvoa paremmin tulevaisuuden kannalta. Euroopan parlamentilla tulee olemaan mahdollisuus ja tilaisuus keskustella asiasta vuosittain, sillä joka tammikuu me julkaisemme tämän eurooppalaisen ohjausjakson alkuvaiheessa näkymät taloudessa eri jäsenvaltioissa ja se on varmasti tervetullut mahdollisuus käydä syvällistä keskustelua aiheesta juuri jokaisen vuoden alussa. Samalla haluaisin vakuuttaa teille sen, että me emme unohda kasvun ja työllisyyden tärkeyttä. On käytettävä EU 2020 strategia instrumentteja, jotta voimme pohjata, saada uudet pyörät Euroopan talouden alle, jotta turvaamme Euroopan talouden terveen kasvun ja on keskityttävä yhä enemmän työllisyyteen, parempaan koulutukseen, korkealaatuiseen nuorisopolitiikkaan sekä siihen, että köyhyyttä vähennetään. Tällä tavalla meidän on käytettävä fiksumpia talouspolitiikkoja ja järkevämpää valvontaa, koska vain näin voimme saavuttaa halutut tulokset ja tavoitteet. Me haluamme siis fiksua konsolidointia. Sitten ulkosuhde osasto ulkosuhdepalvelut Parentar Ashton on täysin sitoutunut työhönsä. Hän haluaa rakentaa sellaisen palvelun, joka heijastelee Eurooppaa kokonaisuudessaan sukupuolten tasapainoa, maantieteellisestä äh, tasapainosta puhumattakaan, ja Tämähän on tärkeä resurssi jäsenvaltioillemme, aivan kuten on sovittu. Nämä ovat tärkeitä asioita, kun rakennetaan uutta ammattimaista Euroopan ulkosuudenhallintoa. Cathy Ashton sitoutui säännönmukaiseen, säännölliseen tiedottamiseen teille ulkosuudenhallinnon panemisesta ja uskon, että siirtymäkausi vuoteen 2013 vastaa varmasti puhemiehen ja muiden huolenaiheisiin tässä asiassa. Sitten viimeinen kohta. Kiitän teitä kaikkia siitä, että olette painostaneet siihen, että eurooppalaista lainsäädäntöä noudatetaan, kunnioitetaan eurooppalaisia arvoja ja katsotaan parempia vaihtoehtoja sille, miten voidaan kotouttaa romaneja ja kohdella heitä oikeudenmukaisesti. Nyt on panostettu kovasti romanien ja muiden herkemmässä asemassa olevien kansalaisten asemaan. Erityisesti sosiaalirahastosta varoja on jaettu, mutta on myös katsottava, miten käytämme instrumentteja ja resursseja, joita meillä on käytettävissä. Pyytäisin siis tehokkaampaa varojen käyttöä, parempaa varojen käyttöä ja toivon, että saisimme uuden raikkaamman näkemyksen siitä, miten voimme tehdä sen ja kun teemme sen yhdessä olemaan tehokkaampaa ja parempia tuloksia aikaan saadaan. Kiitän puhemies. Kiitos. Euroopan komission varapuheenjohtaja, Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja. Nyt te saatte puheenvuoron. Olkaa hyvä. Kiitokset kaikille keskustelun osallistujille. Tiedän, että on hyvin vaikeaa tehtävä vastata tässä nyt yhdessä minuutissa näihin kaikkiin asioihin vastauksia, joten minä en pysty vastaamaan kaikkiin asioihin, ainoastaan kahteen kappaleeseen. Esittäisin pari, pari asiaa. Ensiksikin puhuisin unionin ulkopolitiikasta. Tämä on pitkä tie. Me olemme tehneet kovasti työtä Solanan aikana. Sen unohdamme hyvin usein. Minä olen luetellut teille useaan otteeseen myös viime kuukausien aikana tehnyt yhte, tehdyt yhteiset kannat, jotka, joiden pohjalta ollaan käsitelty Lähi-Itää, Irania ja myös muutamia kauppapoliittisia kysymyksiä. Me olemme myös päässeet askelin eteenpäin. Esimerkiksi kannassamme G20 suhteessa. Se on, yksi suuri, se on suurin vuosittainen konferenssi. Ja kun minu, minä tulin neuvoston johtoon, niin me vuosi sitten vielä järjestimme erilliskokouksia, eli jokainen jäsenvaltio järjesti erillisiä kokouksia jokainen niistä, jotka kuului G20-kokoukseen osallistujiin ja valitsivat yhteisen kannan, oman kannan itsellensä. Ja minä olen nyt vaatinut, että valitsisimme ja ottaisimme 27 jäsenvaltion yhteisen kannan, vaikka kaikki jäsenvaltiot eivät olekaan läsnä tuolla G20-kokouksessa. Ja minä ja Barroso edustamme unionia unionina ja meillä on siellä yhteinen kanta. Ja minä haluan teille nyt vahvistaa, että G8 ja G20 kokouksissa jäsenvaltiot ja Euroopan unionin edustajilla, edustajat vievät eteenpäin täysin samaa viestiä. Me olemme saaneet nauttia myönteisistä hetkistä ja päässeet askelia eteenpäin ja haluaisinkin korostaa teille, että jopa tällä tasolla on edistystä havaittavissa ja se on kuitenkin suurin kansainvälinen kokous, G20 siis. Onko vielä ongelmia? No tottahan toki niitä on ja me edelleenkin joudumme kärsimään Kööpenhaminan traumoista. Meillä oli siellä yhteinen viesti, meillä oli siellä yhteinen kanta, mutta me emme pystyneet viemään sitä eteenpäin emmekä saaneet muita nielaisemaan meidän kantaamme ja tulos on se, että kaikki häviävät. Kaikki ovat nyt häviäjiä, koska tulokset ovat täysin tyydyttämättömiä, eikä niitä voida hyväksyä. Totta kai edistystä on siis saatu aikaiseksi, mutta meidän täytyy vielä tehdä paljon enemmän työtä oikeaan suuntaan. Minulle esitettiin myös kysymys siitä, mitä tuo Kiina-huippukokous tuo tullessaan. Minä toivon, että te lukisitte todellakin tarkkaavaisesti ja syvällisesti, ei siis mitenkään vain läpi um, selaten nuo neuvoston päätelmät. Totta kai me emme sit, tietenkään me emme laita sitä strategiaa näihin päätelmiin ja näitä tasapainokysymyksiä ja tasa-arvokysymyksiä suoraan tuohon julkilausumaan mutta kun te luette tuota varsinaista päätelmätekstiä, niin varmasti havaitsette, että siinä on uusia toiminnan muotoja ja myös tämä vastavuoroisuuden periaate. Eli ei ainoastaan se, että me teemme jotain suhteessa muihin, onhan meillä huiman paljon erilaisia kumppaneita, jotka, joista on tullut avunhakijoita ja pyytäjiä, anelijoita, mutta me tarvitsemme ja haluamme nyt ottaa e- ete, käytö, myös tämän vastavuoroisuuden. Parlamentti on Lissabonin sopimuksen jälkeen tullut paljon enemmän mukaan myös tähän työhön yhteisessä lainsäädännössämme, varsinkin kauppasopimuksissa ja kansainvälisissä sopimuksissa ja myös tietysti kansainvälisissä kauppasopimuksissa. Ja täällä siis, tässä, tällä alalla on siis myös saatu edistysaskelia aikaiseksi ja varmasti on vielä paljon tekemistä. Ja sitten huippukokousta Yhdysvaltain johdon kanssa me valmistelemme sitä marraskuun huippukokouksessa ja mietimme siellä, mitä Barroso ja minä sitten viemme viestinä eteenpäin Yhdysvaltain presidentille. Me pääsemme sitten yhteisymmärrykseen silloin siitä, että voimme puhua 27 äänellä yhtenä unionina. Eli askel askeleelta me menemme eteenpäin aivan oikeaan suuntaan. Toinen tärkeä huomio liittyy talouspolitiikkaan. Me olemme viimeisten kahden vuoden aikana käyttäneet ja yrittäneet harjoittaa järkevää talouspolitiikkaa, paljon järkevämpää politiikkaa kuin aikaisemmin. Kymmenen vuotta me olemme tuhlanneet ja hukanneet. Me olisimme voineet tehdä talousarvioasioissa ja kilpailukykyasioissa paljon muutakin, mutta me emme tehneet yhtään mitään ja siitä syystä, että me emme mihinkään toimiin ryhtyneet, meillä on nyt ongelmia. Mitä talouskriisi on meille opettanut? En puhu tässä nyt pankkien pelastamisesta enkä sen kummallisemmin mistään muustakaan. Me olemme harjoittaneet tällaista hyvin, ha, hyvin vaarallista ekspansiopolitiikkaa vuonna aikaisimpina vuosina. Erityisesti tämä oli riskipolitiikkaa ja vaarallista politiikkaa, koska me emme keskittäneet huomiotamme talousarvioalijäämiin. Ja nyt me puhumme sitten talous, talouden kasvusta ja vuoden alusta. Lähtien tästä on puhuttu ja siitä lähtien me olemme ryhtyneet tällaista talousarvioiden yhteenliittämistä ja talousarvioiden alijäämän vähentämispolitiikkaa asteittain ryhtyneet noudattamaan. Ja me olemme tänä vuonna edelleenkin hivenen noudattaneet tätä ekspansiopolitiikkaa, mutta me olemme myös noudattaneet tällaista hyvin järkevää rahoituspolitiikkaa ja meillä, me emme ole toimineet nyt niin kuin 30-luvulla, jolloin tämä likviditeettikriisi oli huomattava. Eli me olemme käyneet nyt sellaiseen politiikan suuntaan, jotta jäsen, tällaisissa kriiseissä jäsenvaltioiden talousarviot eivät liikaa kärsisi, eivätkä korot nousisi liikaa. Ja näin me olemme tähän talous- ja rahoituspolitiikkaan pyrkineet luomaan varovaista, järkevää politiikkaa asteittain. Ja tämä siitä syystä ei suinkaan siksi, että, että se olisi mukavaa ja että vaan, vaan siitä syystä, että me emme enää saisi tällaisia talousarviokri, talousarviokriisejä ja voisimme luoda tällaista kestävää taloutta ja voidaksemme luoda myös kestävää työllisyyspolitiikkaa, joka voisi tuottaa hedelmiä. Kaikki nämä meidän tavoitteemme nimenomaan tähtävät siihen, että työttömyyttä voisimme laskea ja kestävämpää, kehity, kestävämpää talouskehitystä saada aikaiseksi. Emme me tätä tee sen takia, että olisi vain mukava alijäämää tai velkaa vähentää vähentää, vaan tämä on selvä väline ja selvä tavoite eh, juuri työttömyyden vähentämiseen ja työllisyyden kasvattamiseen. Ja kuten komission varapuheenjohtajan juuri kuulimme sanovan, me haluamme luoda tästä paljon sosiaalisempaa, yhteiskunnallisempaa politiikkaa ja sen takia me olemme näihin 2020 tavoitteisiin lisänneet myös köyhyyden torjumisen. Ja Olemme ottaneet mukaan koulutuspolitiikan ja olemme myös halunneet pitää kiinni rakennerahastoista ja koheesiopolitiikasta ja erityisesti nyt tulevissakin rahoitusnäkymissä me haluamme toimia sillä tavalla, että kaikki varat jaettaisiin mahdollisimman tasa-arvoisesti ja tasapainoisesti koko unioniin. Eli tämä on meidän selvä tavoitteemme, siis tärkein tavoitteemme on juuri tämä yhteiskuntapuoli ja nämä sosiaalikysymykset kysymykset. Tähän nimenomaan halusin puheenvuoroni nyt päättää. Thank you. Kiitoksia oikein paljon puheenjohtaja tästä vastauksesta ja kiitokset keskustelustanne meidän kaikkien kanssa. Nyt sitten meillä on seuraava tärkeä keskustelu tässä. Seuraava Euroopan neuvosto on siis lokakuussa ei tässä mitään pitkää taukoa ole näiden välissä. Kiitoksia vielä kerran, puheenjohtaja Van Rompuy. Nyt olemme käsitelleet tämän kohdan esityslistalla.